Tämän pitkän aikavälin tarpeiden lisäksi me tarvitsemme myös välitöntä rahoitusta. Ja on e täytyy olla valmis sitä tarjoamaan. Kolmanneksi meidän täytyy kehittää markkinamekanismeja sekä pääoman liikkeelle saamiseksi ja toisaalta vähentääksemme hiilidioksidipäästöjä kustannustehokkaasti. Äh, globaali hinnoittelumekanismi esimerkiksi päästökauppaan laajentamisen kautta on välttämätöntä tämän äh, kehityksen edistämiseksi. Puheenjohtajuus pääsi vauhdikkaaseen alkuun jo heinäkuussa Ooren äh, epämuodollisessa ympäristöministeriöiden kokouksessa. Minä sain vahvaa ja vahvan joustavan mandaatin kollegoilta edistää neuvotteluita. Ja EUn tavoitteen päivitys 20-30 prosenttiin tullaan, sitä tullaan käyttämään vipuna, jolla listään paineita muille osapuolille. Me olemme ottaneet äh, jo useita aloitteita, me kuuntelemme ja emme tule myymään tavoitteitamme liian alhaisiin tavoitteisiin. Me olemme ottaneet useita aloittaa kuunnellaksemme ja vaikuttaaksemme muihin kumppaneihin neuvotteluissa. Aikaisemmin kesällä Äh, johdin troikkaa keskustelussa Kiinan ja myös Yhdysvaltojen kanssa. EU-neuvosto EUn huippukokoukset kolmansien maiden kanssa ovat tärkeässä roolissa, kun valmistellaan tietä Kööpenhaminaan. Minä käyn myös teidän puolenne, sillä minä tarvitsen vetoapua. Meidän täytyy vaikuttaa sekä hallituksiin, mutta rinnakkain kotimaan op- mielipiteisiin liittyen ilmastouhkaan ja myöskin siihen hyötyyn, mitä varhaisella toiminnalla on. Mitä ekotehokkaaseen talouteen tulee, puheenjohtajuus haluaa mieltä taloudellisen rahoituskriisin mahdollisuutena siirtyä kohti Eurooppaa, joka on kestävämpi ja jossa vihreät ratkaisut auttavat meitä toisaalta selviämään ympäristöhaasteista ja toisaalta lisäämään kilpailukykyämme. EK-tehokas talous otettiin esillä yhteisessä kokouksessamme EUn ympäristö- ja energiaministeriöiden kanssa Ooressa heinäkuussa. On suuri yksimielisyys EUn vastuusta ja mahdollisuuksista osoittaa johtajuutta niissä muutoksissa, joita vaaditaan. Me painotimme erityisesti taloudellisia ohjauskeinoja, kuten kauppajärjestelmiä, päästökauppajärjestelmiä. Pidämme tärkeänä asteita poistaa ympäristölle haitalliset tukiaiset ja haluamme, että ympäristövaikutukset hinnoitellaan. Ää, puheenjohtajuus haluaa, että syksyn työ ää, kestävyysstrategian suhteen ja Lissabon prosessin suhteen johtavat muutoksiin, jotka tekevät Euroopasta, Euroopan talouksista ekotehokkaampia. Ja me odotamme, että parlamentti ottaa myös osa ja kantaa kortensa kekoon tässä työssä. Mitä biodiversiteettiin tulee, haluaisin sanoa, että me todella tarvitsemme uusia kunnianhimoisia kansainvälisiä tavoitteita biologiselle monimuotoisuudelle. Jo ensi viikolla korkean tason kokouksessa Strömstadissa Ruotsissa me aloitamme valmistelut, jotta EUlla olisi konkreettinen strategia, joka luo uusia visioita ennen kuin CVD äh, biodiversiteetin neuvoston kokous, osapuolten, sopimuksen osapuolten kokous on 2010. Ja yksi perusta tähän on, että meidän täytyy hinnoitella äh, ekosysteemien heikentäminen ja tuhoaminen – Tämä tutkimus, The Economics of Ecosystems and Biodiversity, äh, ekosysteemien ja biodiversiteetin taloustiede, TEEB, toivottavasti samanlainen, avaa silmät samalla tavalla kuin Stern-raportti avasi ilmaston suhteen. Ja, ja Strömstadissa tullaan raportin varhain tästä versiosta keskustelemaan. Tieteelliset tulokset ja tiedot biologisesta monimuotoisuudesta ja ekosysteemitarjoavista tarjoavasta palvelusta ovat tarpeellisia, me tarvitsemme mitään lisää. Ja Ruotsi pitää myönteisenä luoda kansainvälinen foorumi, jossa vaaditaan tietoa tästä asiasta, niin sanottu IPBES-järjestelmä, ja toivomme, että tämä foorumi voidaan luoda viimeistään 2010. Ja myös tällä alueella odotan parlamentin panosta, jotta, että EUlla olisi vahva ja yhteinen jaettu käsitys asioista tässä tärkeässä työssä koskien biodiversiteettiä. Meriympäristön suhteen me haluamme avautua alueellisilla näkemyksillä ja perspektiivillä. Niin merillä on tärkeä merkitys talouksille ja hyvinvoinnille. Ja meidän Euroopan merialueet kohtaavat useampia uhkia, muun muassa äh, liikakalastosa niitä. Merialue täytyy selkeämmin integroida EUn meripolitiikkaan. Ja alueellisilla merisopimuksilla tulee olemaan ihan suurempi merkitys meri, EUn meridirektiivien täytäntöönpanolla. Me tulemme neuvottelemaan merikysymyksistä ympäristöneuvoston kokouksissa joulukuussa, ja tässä yhteydessä haluan myöskin nostaa esille EUn Itämeren strategian. Komissio on tehnyt ehdotuksen äh, Itämeren strategiasta ja se osoittaa, että meillä on mahdollisuuksia hyödyntää tällaista makroalueellista poikkisektoriaalista lähestymistapaa, jotta toimenpiteet ja resurssit vastaisivat merten vaatimuksia. Strategian täytyy olla yhteistyössä, sillä täytyy olla yhteisvaikutuksia Euroopan muiden politiikka kuten maatalouden, kalastuksen ja merikuljetusalueella. Siinä vaaditaan vahvaa poliittista koordinaatiota ja erittäin integroitua toimintatapaa. Ja komissio arvioi usea, äh, tekee useampia hyviä ehdotuksia Helcomin toimintaa toteuttamaksi Itämeren alueella. He ottavat äh, fosfaattipäästöjen, äh, pesonitten fosfaattipäästöjen kilo esille ja meidän mielestämme kilon pitäisi olla EU-tasolla – me pidämme myönteisen, että Itämerta pidetään tär- sopivana pilottiprojektiksi osana meristangia. Ja minä haluaisin painottaa, että se on pitkälti europarlamentin ja myöskin sen Baltic Europe, Bal- Itämeren Euroopan intergroupin, ryhmävälisen ryhmän ansiota, että EU on nyt tämän itämeri aloitteessa tehnyt. Me toivomme, että meidän tapamme työskennellä Itämeren suhteen inspiroi yhteistyöhön muilla vesialueilla EU:ssa, kuten Tonavan alueella, Mustameren alueella ja Välimeren alueella. Meillä on ollut vauhdikasta työtä viime aikoina ympäristön alueella. Sen valiokunta on osoittanut ja nyt tässä syksyllä ympäristötyö pitkälti keskittyy EUn osuuteen kansainvälisissä neuvotteluissa. Me toivomme, että yhteistyö parlamentin ja erityisesti valiokuntanne kanssa on hyvää useamman tärkeän lainsäädäntökysymyksen parissa. Olemme myös valmi, valmistautumassa tässä siis kansainvälisiin neuvotteluihin. Lainsäädäntökysymyksiin kuuluu muun muassa direktiivi, joka koskee ää, ää, elektroniikkatuote, jätteisiin tämä VEE-direktiivi. -E -E, e sitten on direktiivi, joka koskee tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöön rajoittamista ROHS ja sitten myöskin biosiidien ympäristömyrkkyjä koskeva asetus. Meillä on myös toiveita, että muitakin neuvotteluita teollisuuden päästöistä voitaisiin aloittaa tässä tämän vuosipuoliskon aikana. Ja lopuksi haluaisin sanoa, että minä todella odotan hyvää yhteistyötä valiokuntanne kanssa. Kiitos teitä huomestanne. Ja haluaisin sanoa myös englanniksi, että odotan, että pääsen vastaamaan tänne moniin kysymyksiin, kommentteihin ja neuvoihin. Ja, herr äh, Ratspräsident, dir, äh, äh, Niin, äh, Andreas Kalgren, tämä ohjelma, jonka meille esitit, biodiversiteetti ja nämä muut asiat ovat tärkeitä. Me olemme nyt saaneet jo tässä useita puheenvuoropyyntöjä. <coughs> Uskoakseni valiokunta mielellään tulee tekemään teidän kanssanne yhteistyötä ja että me kykenemme saamaan varmasti hyviä tuloksia. Ensin aloittaa Richard äh, Seebää. Kolme minuuttia. Kiitos äh, puheenjohtaja, hyvä ministeri. Äh, voitte olla varma siitä, että parlamentti ja parlamentin ympäristövaliokunta taatusti tukee teitä teidän pyrkimyksissänne. Ensimmäinen kysymykseni liittyy tähän ilmastopakettiin. Rat ratkaisevaa tämmöille ilmastokonferenssille tulee olemaan se, että asetetaan saavutettavat tavoitteet ja sen lisäksi luonnollisesti myös jonkinlaiset sanktiomekanismit, mikäli jäsenvaltiot eivät sitten pidä kiinni näistä sitovista tavoitteista. Minun mielestäni tätäkin pitäisi miettiä, mitä mahdollisuuksia kansainvälisellä yhteisöllä sitten on puuttua äh, siihen, jos näitä sitovia äh, tavoitteita ei noudateta. Mutta tulevaisuudessa äh, varmasti tuleekin ongelmia, koska sen kokemuskin on osoittanut. Ja sitten esimerkiksi Brasilia, Kiina, Venäjä, jotka kasvavat nyt vauhdilla, ne haluaisivat, että niitä kohdellaan tavallaan kehitysmaina, mitä ne eivät pitkään aikaan enää ole olleet. Ja nimenomaan nämä äh, valtiot, äh, päästö, niistä tulee hyvin paljon näitä CO2-päästöjä, enkä usko, että ne ovat valmiita äh, sitoutumaan näihin tavoitteisiin. Sen vuoksi meillä täytyy olla jonkinlaiset sanktiomekanismit mitä Ruotsi puheenjohtajakautena aikoo tälle tehdä? Toisekseen on myös äh, tämä taloudellinen uusi järjestelmä liittyen äh, päästökauppoihin. Millä tavalla me kykenemme järjestämään tämän teknologisen siirron? Me olemme nähneet ilmastopolitiikassa, että pelkkä rahan liikuttelu äh, ei ole äh, hyvä asia. Millä tavalla Ruotsi puheenjohtajamaana äh, haluaa pyrkiä parantamaan teknologian tavallaan viemistä muihin maihin niin, että voidaan taistella ilmastonmuutosta vastaan. Ja kolmas asia liittyy veteen. Voisi sanoa, että kaikkein suurimmat vaikutukset ilmastonmuutoksen alalla liittyvät veteen, joko liikaa vettä tai liian vähän vettä. Ja Ruotsi puheenjohtaja maana kantaa tässä tiettyä liittyä vastuuta nimenomaan tästä vesistrategiasta, jonka te haluaisitte organisoida koskemaan koko maailmaa. Kiitokset Richard Seba. Sitten Linna Mäkevä. Um, kiitos puheenjohtaja ja kiitos ministeri, että tulitte. Syksyn neuvottelut tulevat olemaan tiukkoja. Mitä tavoitteisiin tulee? Herra Zeber puhui ilmastonmuutoksesta, Ymmärrämme, että Yhdysvallat on asettanut neuvottelupöydälle jotakin tavoitteita, mutta ne ovat kunnianhimoisia verrattuna ainoastaan Yhdysvaltain 2005 tavoitteisiin, mutta EUn, EUhun verrattuna hiilidioksidipäästöt olisivat paljon pienempiä. Mikä on teidän tunnelmanne? Tapahtuuko siellä mitään liikehdintää? Tiedämme, että Yhdysvaltain presidentillä on ongelmia. Australiassa. Vaikuttaa sille, että päästökauppajärjestelmä ei mennyt läpi Australian parlamentissa, mikä on huono juttu. Ja kolmanneksi, yksi asia, joka meistä parlamentin jäseninä on erittäin, oli erittäin tärkeä ilmastonmuutospaketissa osana, ja ovat nämä puhtaat kehitysmekanismit. Me halusimme jotain selkeitä standardeja niille, jotta e, projekteja ei dumpattaisi näihin maihin, jotta ei tapahtuisi tuplakirjanpitoja. Jos me vähennämme vaikutuksia kehitysmaissa, niin miten me varmistamme, että emme laske kahteen kertaan globaaleja saavutuksia. Eli halusin kuulla vähän lisää vihreistä kehitysmekanismeista. Chris Evans. Kiitokset Linda. Sitten Chris, Eva, Chris Davis. Ministeri, kaksi kysymystä. Ensimmäinen Kööpenhaminasta. Olettaisin, että nämä neuvottelut johtavat jonkinlaisiin tuloksiin, saada jonkinlainen sopimus sen vuoksi, että ihmiset pitäisivät sitä nolona, jos se ei saataisi aikaan. Mutta mikä tässä tulee sitten olemaan se mitta sille, että onko tämä sopimus menestys vai onko se pelkkä paperi? Toinen kysymys liittyy äh, minun keppuhevoseeni. Me puhumme hyvin paljon ympäristöstä Euroopassa, mutta on jäsenvaltioita, jotka eivät kuitenkaan toimi niin kuin pitäisi. Tässä valiokunnassa me yleensä esitämme kysymyksiä komissiolle ympäristölainsäädännön toimenpanosta ja sitä, miten hitaasti tai nopeasti lainsäädäntöprosessi toimii. Mutta mikä minua tässä hämmästyttää, on se, että puhutaan aina, toimitaan lain kautta sen sijaan, että toimittaisiin poliittisesti. Olen usein esittänyt kysymyksen siitä, että miten usein toimeenpanokysymykset on otettu esiin neuvoston kokouksissa. Ja aina minulle sanotaan, että no se ei ole esityslistalla tällä puolivuotiskaudella eikä seuraavallakaan puolivuotiskaudella. Ja minusta tuntuu, että ministerit vain osoittavat sormella toisiaan ja sanovat, että miksi sinä et hoida työtäsi kunnolla. Joten Ruotsi, joka on toiminut esimerkillisesti näissä asioissa, voisi nyt oikeastaan aloittaa tämän prosessin ja sanoa, että aloitetaan puhtaalta pöydältä, katsotaan tätä uudella tavalla ja katsotaan millä tavalla voisimme käyttää poliittista prosessia lainsäädäntöprosessin sijaan, jotta voisimme varmistaa sen, että ympäristölainsäädäntö toimenpantaisiin tehokkaammin. Oletteko te miettineet jonkinnäköistä aloitetta nyt tulevina kuukausina näiltä tiimoilta? Yes, uh... Kiitokset eh, Chris ja sitten Satu Hassi. Tack, herr ordförande, och välkommen minister Kiitos eh, puheenjohtaja ja tervetuloa ministeri Kaalgren tänne valiokuntaan. Yrit rahoitusmekanismeilla me haluamme rahoittaa eh, kehitysmaiden ilmastoinvestointeja. Thank you, Satu Hassi. Kiitokset Satu. Sitten Martin. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin toivottaa ministerin tervetulleeksi valiokuntamme. Kiitos. Kaksi lyhyttä kysymystä. Teidän verkkosivullanne Ruotsin prioriteettien joukossa on kansainväliset neuvottelut elohopeasta. Voisitteko kertoa vähän yksityiskohtaisemmin, miten mielestänne neuvottelut etenevät? Tuleeko alueella lisää lainsäädäntöehdotuksia? Voisitteko kertoa sitten valiokunnalle, miten nuo neuvottelut etenevät? Komissio on toiseksi tehnyt uuden ehdotuksen Äh, minivuosien ja äh, pakettia, joten hiilidioksidipäätöstä. Onko tämä prioriteetti puheenjohtajakaudelle? Meillä äh, ajoneuvon valmistajat ovat vaik- elävät vaikeita aikoja. Voisitko kertoa lainsäädännön aikataulusta, miten puheenjohtajuus edistää tuota ehdotusta? Ens, Madame de Bruyne. Sitten äh, edustaja I'd also like to, uh... Haluaisin myöskin toivottaa ministerin tervetulleeksi. Minun kysymykseni liittyy biodiversiteettiin. Pidän tervetulleena sitä, mitä ministeri sanoi Strömstadin kokouksesta. Erityisesti tämä ehdotus tietotaidon jakamisesta kansainvälisestä on myönteistä, mutta haluaisin tietää, mitä ministeri, ministeri ja Ruotsi puheenjohtajamaana tulevat tuomaan neuvottelupöytään konkreettisena ehdotuksena. Otan huomioon, miten biodiversiteetti biodiversiteettitoimintaohjelma täytäntöönpano on ollut pettymys. Sitä ei ole pantu täytäntöön. Ja ottaen huomioon tämän kriisin, joka tällä hetkellä vallitsee. Haluaisimme eh, konkreettisia ehdotuksia, jotka parantavat biodiversiteetin tilaa sen sijaan, että sen heikkeneminen hidastuisi. Kiitos ja ehdottaisinkin, että ministeri antaa nyt vastauksen tähän ensimmäiseen kysymyskierrokseen. So thank you very much. And uh, to start with question. Kiitos. Aloitan äh, herra Seberin kysymyksistä Ensin minusta tavoitteiden eh, tulee olla korkeat. Ja sen me olemme tuoneet hyvin selkeästi esiin myös eh, esimerkiksi Kiinalle. Joten EU eh, e on esittänyt suuria odotuksia näiltä kasvavilta kasvumailta. Luonnollisesti me olemme myös keskustelleet siitä, millä tavalla me saisimme nämä tavoitteet sitoviksi. Ja kuten me olemme tämän esittäneet Kiinalle, me tiedämme, että niillä on vahva kansallinen lainsäädäntö, mutta me haluaisimme, että tämä lainsäädäntö sidottaisiin myös kansainväliseen sopimukseen. Me keskustelemme Kiinan ja muiden valtioiden kanssa, samoin kuin USAn kanssa sekä tiettyjen kehitysvaltioiden kanssa siitä, millä tavalla tämä toimisi. Mutta EUn ajatuksena on liittää kansalliset sitovat sitoumukset kansainvälisiin sopimuksiin, joka merkitsisi silloin sitä, että tätä kautta nämä maat selventäisivät omia tavoitteitaan suhteessa kansainvälisiin tavoitteisiin. Joten me tulemme tekemään työtä tämän puolesta. Tämä on ihan perusedellytys tälle sopimukselle. Toiseksi mitä tulee äh, teknologian rahoittamiseen ja siihen, että on oikeanlaista valvontaa. Minä uskon, että tämä on yksi tärkeä osa sitä, millä tavalla me luomme näitä uusia mekanismeja tällaisessa sopimuksessa. Mainitsen tämän CNN, puhumme tästä vielä enemmän. Meillä on tällainen YK-järjestelmä, valvontajärjestelmä. Ja vastauksena Linna Kevenin kysymykseen myös, niin minusta on tärkeää että meillä on tietyt standardit ja että varmistamme, että me kykenemme varmistamaan sen, että me saamme oikeat standardit. EU haluaa viedä tätä CM-järjestelmää eteenpäin, mutta tämä liittyy myös laajempaan teknologia puitteistoon, siihen millä tavalla voidaan esimerkiksi viedä eteenpäin vaikkapa tätä vesistrategiaa ja siihen liittyvää teknologiaa. Minä toivon, että Ruotsin työ puheenjohtajakautena viedä eteenpäin tätä strategiaa eh, Itämerellä, että sitä seuraisi sitten Euroopan muissa osissa vastaavanlaisia projekteja. Me käynnistämme nämä keskustelut eh, joulukuussa neuvostossa ja silloin me tulemme tuomaan esimerkkejä äh, Välimereltä, Mustalta mereltä ja muilta alueilta. Me tiedämme, että Mustameren alueella on aika pitkällekin meneviä strategioita äh, tälle alueelle. Ja toivon, että nämä äh, voidaan sitten liittää EU-hun, EU-strategioihin myöhemmin. Sitten Linnamäkevän Äh, Liina Mäkevän puhui siitä, että amerikkalaisilta odotetaan samaa. No, minusta tuntuu, että he välillä hieman kyllästyvät siihen, miten me esitämme vaatimuksiamme. Mutta ratkaisevaa tulee olemaan se, että Yhdysvaltojen täytyy todellakin osoittaa, että he kykenevät löytämään jonkinnäköisen tien, jota kautta vähennetään päästöjä ja että he kykenevät saavuttamaan nämä tavoitteet. Ja me toivomme, äh, että nämä G8 äh, kokouksessa sovitut tavoitteet, että ne saadaan sitten mm, toteutettua kussakin maassa. Ja sitä kautta sitten äh, nähdään, mitä maiden tulee tehdä, jotta voidaan tavoittaa ja saavuttaa nämä äh, päästövähennykset. Sitten puhut myös äh, päästökaupasta ja Australiasta. Me odotamme, tässä me koimme tappion, me odotamme, että Australian hallitus äh, ottaisi uusia askeleita kotimaisen lainsäädännön laatimiseksi ja minä tulen tapaamaan äh, australialaisen kollegani tässä muutaman viikon sisään ja toivon, että siellä saadaan tilanne äh, jotenkin järjestymään. Sitten Chris Davis, sinun esitit äh, tärkeän kysymyksen, mitä me voimme odottaa Kööpenhaminalta ja mitä voidaan pitää menestyksenä. No haluan olla tässä hyvin selvä. Ensinnäkin sopimus joka äh, kykenee äh, vastaamaan näihin tavoitteisiin. Se on yksi tavoite. Ja toinen on se, että me saamme kaikki maat mukaan siihen. Ja sen lisäksi täytyisi olla kapasiteettia sitten tavallaan nostaa tätä. Koska se, mitä minä olen nähnyt, että kaikki, jokainen uusi askel, jonka, joka tieteessä ja tekniikassa on tehty, se on nostanut sitten aina vaatimuksiakin. Ja sen vuoksi täytyy olla kapasiteetti tietynlaiseen dynamiikkaan tässä sopimuksessa nostaa näitä tavoitteita eh, tekniikan kehittymisen myötä, jotta voimme olla varmoja siitä, että eh, toimimme eh, rinnakkain tieteen saavutusten kanssa. Ja sitten mitä tulee näihin poliittisiin askeliin ja siihen, että pakotetaan toimenpanoon. Minä olen äh, valmis keskustelemaan näistä tavallaan pakotteista hyvinkin vakavasti kollegoitteni kanssa. Komissiolla äh, on äh, tietty vastuu siitä, että toimeenpannaan näitä sopimuksia. Meidän täytyy olla tietoisia siitä, mitä perustuslaillisessa sopimuksessa sanotaan ja toimia sen mukaisesti. Mutta ymmärrän kyllä sinun pointtisi siitä, että poliittista toimintaa tarvitaan ja ehkäpä komissiolla pitäisi olla enemmän kapasiteettia analysoida ja todellakin tuottaa tietoa meille poliitikoille siitä, millä tavalla toimeenpano on tapahtunut. Se olisi sitten hyvä lähtökohta poliittisille keskusteluille, mutta myös poliittiselle äh, painostukselle paremmalle äh, paremman toimeenpanon puolesta, joten tämä on asia, jonka tulen ottamaan esiin. Sitten Satu Hassi olisi luonnollisesti äh, houkuttelevaa vastata ruotsiksi, kun sinä puhuit ruotsia, mutta minä nyt lupasin vastata englanniksi, niin pidän kiinni lupauksestani. Ensinnäkin ei ole epäilystäkään, etteikö EUlla pitäisi olla johtoasema myös näissä taloudellisissa kysymyksissä. Ruotsi puheenjohtajamaana pyrkii tämänkin tavoitteen saavuttamaan. Ja kun olen tavannut ympäristöministerikollegoita, olen heiltä saanut mandaatin. No millä tavalla me tulemme sitä sitten noudattamaan? Ensimmäinen askel on se, että osoitetaan tällaista johtajuutta tässä rahoituksessa. Me olemme tehneet paljon työtä muiden toimijoiden suuntaan ja yrittäneet saada heiltä sitten tukea tälle rahoitukselle. Eli että me saamme rahaa, enemmän rahoitusta vuoden 2012 uudelle sopimuksille ja että saadaan rahaa kapasiteetin parantamiseen niin, että voidaan toteuttaa näitä paikallisia suunnitelmia. Nämä tämä rahoitus on sitten tarkoitettu nimenomaan kehitysmaille, kaikkein vähiten kehittyneille ja köyhimmille maille. Sen lisäksi tarvitaan myös tietynlaista rakennetta tälle laajemmalle rahoituskysymykselle. Minä odotan, että EUlla on kokonaiskuva tästä mandaatista ennen Kööpenhaminaa tässä me olemme myös yhteyksissä muihin toimijoihin varmistaaksemme sen, että myös ne ovat valmistautuneita. Ja haluaisin painottaa, että kun me valmistelemme näitä rahoituskysymyksiä, niin ennen kaikkea pitää aina kysyä itseltään, mistä me maksamme. Monet niistä asioista, joita me odotamme, ei siis toimeenpanoa, siellä tarvitaan julkista rahaa, rahaa, lisärahaa. Mutta kun rahoitetaan toimintaa, niin se on usein toimintaa, joka on menestyksekästä. Ja esimerkiksi päästökauppa on yksi tällainen asia. Me maksamme siitä ja sen vuoksi me myös painotamme sitä, että me odotamme näiltä kasvavilta talouksilta myös ehdotuksia niin, että voimme olla varmoja siitä, että niillä on jotain, mistä maksetaan. Joten tarvitaan EUn kantaa. Toki me tarvitsemme sitä ja me olemme tässä johtoasemassa, mutta meidän täytyy nähdä pöydällä myös konkreettisia ehdotuksia näiltä kasvavilta talouksilta. Tämä on, on tärkeää, että me pääsemme tässä myös päätökseen ennen Kööpenhaminaan. Ja sitten, mitä tulee tähän lainsäädäntöön, me puheenjohtajamaana keskustelemme komission kanssa ja komissio tekee sitten ehdotukset, joten tämä on nyt komission käsissä. Mutta toki me olemme valmiita ottamaan kaikki askeleet, jotta voitaisiin käynnistää lainsäädäntötyö. Ja mitä sitten äh, tulee äh, elohopeaan, emme me ole siitä mitään erityisasioita esittäneet. Se on lähellä sydäntäni. Ja olen valmis myös vähentämään elohopean käyttöä näissä kansainvälisissä sopimuksissa. Kansainväliset sopimukset ovat tärkeitä. EU EUn tulee viedä eteenpäin näitä asioita nyt meidän puheenjohtajakautemme aikana ja EU on osoittanut tässä aloitteita, mutta me tarvitsemme tässä nyt globaaleja toimia. Me olemme keskustelleet tästä Intian, USAn kanssa ja Kiinan kanssa ja muidenkin tärkeiden kanssa. Ja sitten vielä biodiversiteetti, mitä tuloksia me haluaisimme nähdä monimuotoisuudessa. Kyllä, minäkin olen pettynyt, että EU ei saavuttanut näitä 2012 tavoitteita, mutta nyt me teemme hyvin läheistä yhteistyötä Espanjan, Espanjan ja Belgian kanssa, jotka ovat seuraavat puheenjohtajamaat niin, että saadaan jatkuvuutta. Tavoitteena on se, että saadaan hyvin selkeä EUn ehdotus globaaliksi tavoitteeksi, mutta samanaikaisesti myös valmistellaan vahvoja askeleita EUn sisällä. Ei ainoastaan sitä, että toimeenpanemme sen, mitä olemme luvanneet, vaan että me menemme vielä eteenpäin sen mukaisesti, mitä globaalisesti on sovittu. Sen vuoksi, että siinäkin tarvitaan uusia askeleita. Kiitos. Kiitokset äh, vastauksista. Nyt tämä muuttuu vaikeammaksi. Meillä on 20 puheenvuoropyyntöä ja 35 minuuttia. Tämä nyt ei oikein toimi. Ehdottaisin nyt, että seuraavat puhujat käyttävät vain kaksi minuuttia. Muuten kollegoilla ei ole mahdollisuutta esittää kysymyksiä. Ensinnäkin edustaja Rosbach. Tak. Ähm, jeg ved ikke, hørte jeg rigtigt? Der var et spørgsmål, der en tiedä, kuulinko nyt ihan oikein. En tiedä, kuulinko oikein, että Ruotsi, mitä Ruotsi oikein odotti Kööpenhaminasta. Kuulinko oikein, että ministeri odottaa ää, sitovaa sopimusta ää, Välimeren ja Mustameren suhteen rannikkomaiden kanssa? Minusta, minun on vaikea nähdä realistisena, että kaikki rantamaat ryhtyisivät sitä vain sopimukseen. Ja sitten tässä on pieni juttu Ruotsin ja Tanskan suhteesta. Ruotsin ja Tanskan välillä on vaikeuksia löytää yksimielisyyttä kalastussopimuksen suhteen, joten minusta on vaikea nähdä, onko realistista saada äh, sopimusta muiden jäsenvaltioiden kanssa, siis sitä vaan sopimusta Mustanmeren ja Välimeren alueella. Kiitos. Danke, Frau Rosbach. Äh, jetzt Madame Grostet. Ja sitten edustaja Grostet. Merci. Kiitos äh, mahdollisuudesta saada esittää teille kysymyksiä, arvoisa ministeri. Ympäristökysymyksistä haluaisinkin palata aikaisemmin mainitsemaanne. Puhuitte nimittäin äh, taloudesta, jonka on oltava tehokas myöskin ekologisesti. Ja tähän liittyen haluaisinkin äh, sanoa seuraavaa, koska valitettavasti, niin kuin kaikki tietävät, olemme nyt kriisitilanteessa ja siksi tarvitaan uusia suunnitelmia, jotta taloudelle voidaan antaa lisää vauhtia. Ja markkinatalous tulee kuitenkin olemaan edelleenkin jatkossa määräävässä asemassa, mutta siitä huolimatta yksityisen julkisen sektorin kumppanuuteen on lisättävä entistä enemmän huomiota. Haluaisinkin kysyä teiltä, pidättekö tällaista kumppanuutta esimerkiksi äh, liikenne- ja kuljetusalalla äh, tärkeänä ja jo leihni, mitä vaihtoehtoja teille on tarjota? Sitten äh, vielä kaupunkien merkitykseen. Tällä hetkellä hän koko maailman asukkaista asuu 5 eh, prosentin alueella, siis kaupungeissa, ja siksi mielestäni eurooppalaisen kaupunkipolitiikan puute on tärkeä asia. Syyskuussa tullaan järjestämään konferenssi, jossa tätä asiaa tullaan käsittelemään, ja siksi haluaisinkin kysyä, minkälaisia ajatuksia ja suunnitelmia teillä on tätä asiaa silmällä pitäen. Frau Westlund. Ja sitten edustaja Westlund. Kiitos. Kiitos. On mukava nähdä ruotsalainen ministeri täällä. On todellakin hienoa, että Ruotsilla on tämä vastuu tänä tärkeänä puolivuoteskautena. Ensimmäinen kysymys liittyy siihen, että köyhien ja rikkaiden maiden välillä ei ole tavallaan luottamusta ja siihen liittyy myös tämä rahoituskysymys. Parlamentti on jo ajatellut näin, että tämän päästökaupan tuloista osa menisi suoraan kehitysmaihin ja tähän työhön, mutta esimerkiksi sinun hallituksesi vastusti tätä. Millä tavalla, tai miltä teidän ehdotuksenne tulee näyttämään? Minkälaisen ehdotuksen sinä tulette eh, näyttämään? ehdotuksen, joka olisi enemmänkin kuin vain tällaisia tyhjiä lupauksia, koska kehitysmaathan näkevät näitä tyhjiä lupauksia jatkuvasti ja niitä ei koskaan täytetä, joten nyt vaaditaan enemmän. Sinä sanoit aikaisemmin tässä, että meidän täytyy katsoa, mitä me haluamme maksaa, tai taikka vielä pahempaa, että mitä intressejä meidän yrityksillämme on viedä muihin maihin. Millä tavalla me voimme toimia niin, että me huolehdimme siitä, että se mitä sinne viedään tai maksetaan on sellaista, mitä kehitysmaat todellakin haluavat ja tarvitsevat. Sitten viimeinen kysymys. Tehän kannatatte CDMn käyttöä. Te olette huomattavasti äh, positiivisempi sen suhteen kuin parlamentti. Samanaikaisesti tämä merkitsee sitä, että EU tekisi vähemmän päästö, päästöjen vähentämiseksi kotikentällään. Samanaikaisesti te sanoitte, että on suuria etuja siinä, että meillä on ekotehokkaampaa taloutta, mutta eikö tämä samanaikaisesti ole tällainen tavallaan kaksiteräinen viesti, että on tavallaan hyvä vähentää näitä päästöjä mutta samanaikaisesti sitten tämä talouskysymys mukaan. Millä tavalla sitten tämä vaikuttaa esimerkiksi Kiinaan? Florence. Kiitos. Ja sitten eh, Karl-Heinz Florence. Saa puhua myös eh, vähemmänkin kuin kaksi minuuttia, niin silloin useampikin saa puheenvuoron. No, yritän. Kiitän eh, molempia puheenjohtajia, neuvoston puheenjohtajaa tästä, mitä hän esitti sen. Olen samaa mieltä hyvin pitkälti. Minä olen itse pienyrittäjä ja meidän rahoista näissä on kysymys. Ja nyt kun on tämä pankkikriisi Euroopassa, eh, niin minun mielestäni tilanne ei ole muuttunut päinvastoin. Se on oikeastaan eh, heikentynyt. Monet pyrkivät palaamaan eh, status quohon, varsinkin ympäristöpolitiikan alulla, alueella. Minä pyytäisin, että kaikki ne hienot asiat, joita me olemme täällä päättäneet, siinä vaiheessa kun ne toimeenpannaan, niin silloin meillä täytyy olla rahaa. Ja silloin, äh, jos pankit kieltäytyvät antamasta rahaa, niin silloin näitä toimeenpanoja ei voida toteuttaa. Joten millä tavalla Eurooppa tulee tässä toimimaan? Tällä hetkellä esimerkiksi tiettyjä aineita ei saada käyttää, mutta esimerkiksi Saksassa ja Itävallassa niitä käytetään. Mm, siltä tilanne näyttää nyt Euroopassa. Meillä on hyviä ajatuksia ja tavoitteita, mutta kuitenkaan me emme itse noudata niitä. Gibt es nur in Deutschland Aufregung über... Kiitos. Niin, äh, nähtävästi Saksassa ainakin on oltu äh, todellakin tavallaan äh, raivoissaan tästä hehkulamppukäytön kiellosta. Kiitos puheenjohtaja, kiitos ministeri tähän sitä vastauksesta. Minun kysymykset liittyvät Kööpenhaminaan. Olen iloinen, että olette optimistinen. Olisi ollut ikävä, että olisi ollut. Ai, te olette vasta seuraavaksi. Monsieur euh, Kiitos ministeri nämä puheenjohtaja. Todella mukava saada olla täällä ja haluaisin esittää pari lyhykäistä kysymystä. Minkälaisia konkreettisia toimenpiteitä Kööpenhaminan kokouksen yhteydessä on määrä tehdä, jotta hiilivero otettaisiin mahdollisimman pikaisesti uudelleen käyttöön, käyttöön Euroopan unionissa, koska sillä on merkitystä nimenomaan saastumisen vähentämisessä ja sen poistamisen rahoittamisessa. Puhuitte myöskin ilmastonmuutoksen ja kaupan yhteydestä. Millä tavoin tämä yhtälö voidaan toteuttaa? Jos käytämme saastuttaja maksaa järjestelmää, se voi aiheuttaa ongelmia kilpailukyvylle. Nyt olisikin toimittava sillä tavoin, että mikälaista hiilivuotoa ei kuitenkaan Euroopan unionista äh, ulospäin äh, tapahtuisi ja, ja olisi niin ikään estettävä se, ettei äh, toiminnan, yritystoiminnan siirtämistä Euroopan ulkopuolelle enää tapahtuisi, koska tällä hetkellä on vedetty 25 miljoonaa työpaikkaa. Puheenjohtaja, ministeri, Tervetuloa paikalle nyt sitten näihin kysymyksiin. Pari kysymystä, joista ensimmäinen liittyy rahoitukseen ja talouselämään. Monet ovat korostaneet sitä, että ellemme eh, löydä eh, linkkiä eh, rahoituksen ja, ja toiminnan välille, varsinkin kun muutenkin olemme nyt talouskriisin kourissa – me emme ole niin ikään pitäneet kiinni eteläisten maiden kanssa solmitusta sitoumuksista. Jollemme nyt korosta tätä yhtälöä, e, emme pääse puusta pitkään. Sitten äsken mainitsemaan ympäristön subventointikysymys ja ekotehokkuuskysymys, sen merkitys, että taloutta saadaan tervehdytyksi. Millä tavoin vastaavan tyyppisiä rahoitusmalleja voitaisiin ajatella ottaa käyttöön, varsinkin eteläisiä maita silmällä pitäen. Ja vielä sen verran haluaisin kysyä, koska muutoinkin puhumme kansallisesta rahoituksesta ympäristöalalla, niin varmasti pitäisi pitää kiinni siitä, että rahoituslaitokset saataisiin linkitetyksi tähän kokonaisuuteen mukaan. Sitten mainitsemanne direktiivi, en, en kuullut aivan tarkkaan kannanottoanne maaperädirektiiviin. Haluaisinkin vielä kysyä, onko maaperädirektiivi esityslistallanne mukana? voilà. Sitten Sandrin Bellier. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos ministeri. Kiitokset siitä sitoumuksesta, jolla esititte Ruotsin päämäärät ilmastonmuutoskysymyksessä ja myöskin biodiversiteettikysymyksessä. Nyt aivan lyhykäinen kysymys, varsinkin kun Rovalle Paasio äsken korosti samaa asiaa. Nimittäin en löydä kysyn kohdistanne, kaiken kat- joka sinänsä on aika kaiken kattava kylläkin, mutta en löydä sieltä kannanottoa niin seikkoihin, joita neuvostossa ja komissiossa on jo muutama vuosi käsitelty. Nimittäin haluaisin tietää, minkälaisia aikomuksia teillä on nimenomaan äsken mainitun maaperädirektiivin suhteen ja sama liittyy myöskin oikeusasioiden äh, tilaan ja sen kolmanteen pilariin. Maybe keep to one minute and more colleagues could intervene. Ehkä sitten seuraavat pitäytyvät yhdessä äh, minuutissa. Seuraavaksi Alice. Gospod minister, hvala za jasne besede. Navajeni smo že, da... Kiitos selkeästä esityksestä, herra ministeri. Me olemme tottuneet siihen, että Ruotsi näkee äh, ympäristön läheiset yhteydet sosiaalisiin kehityskysymyksiin. Erityisesti minua kiinnosti se, mitä sanoit vihreistä ratkaisusta. Sanoitte, että tarvitaan uusia ratkaisuja ja haluamme tietää, miten te aiotte dynamisoida vihreiden ratkaisujen kehittämisen. Minä haluaisin, että Euroopassa olisi enemmän kilpailua, jonkinlainen eurooppalainen vihreä mestareiden liiga tai kup. Ja miten te Euroopan teknologiainstituutin roolin tässä? No, it's your turn. Onko nyt varmasti minun vuoro? Kiitos. <laughs> er, er, det, er det Eddie, Eddie, konspirationi Onko tässä nyt jonkinlainen salaliitto minua vastaan? No okei. Okay. Ihan lyhyesti. Lupaan, herra ministeri. Ja minä nope- hyppään kohteliaisuuksien yli. Ja hu- silmään pistää, että suhtaudut optimistisesti Kööpenhaminan huippukoksen suhteen, mutta monet meistä kokevat vaikeaksi jakaa tuon optimismin. Kuten tässä jo todettiin, nämä leikkaustavoitteet, joita me esitämme Yhdysvalloille, ovat paljon alle se, mitä kahden asteen tavoitteita varten tarvitaan. Me olemme samaa mieltä kahden asteen tavoitteista, mutta mitä väliä sillä on, jos meillä on niitä toimenpiteitä, joita tavoitteen saavuttamiseen vaaditaan. Ja niin minun kysymykseni teille, ministeri, on, kun te sanotte, että keskustelette amerikkalaisten kanssa ja pyritte vähän painamaan päälle, minä tiedän, että amerikkalaiset tulevat sanomaan, että, että eihän EUkaan tee tarpeeksi. Te haluatte vähentää 20-30 prosenttia 90-luvun tavoista ja Äh, Yhdysvallat pyrkivät stabiloimaan siihen, mutta, mutta me pyrimme aikaan saamaan puolet päästöistämme muualla kuin EU-maissa. Ja me tiedämme, minä kun seuraan erittäin tarkkaa keskustelua Yhdysvalloissa mediassa, sidosryhmien politiikan tekijöiden keskusteluja, että heidän argumentti meitä vastaan on täsmälleen se, että ettehän tekään päästöjä tee. No, että mitäs te sanotte tuota vastaan? No, toinen kysymykseni on, kaikki tutkijat sanovat, monet tutkijat ainakin sanovat nykyään, että että ei se ole 450 ppm, joka tarvitaan, joka tulee johtamaan tähän lämmönnousua, vaan 350. Katamme, otammeko tämän huomioon vai emme? We get short answers, then we have the chance for a third round. Ja sitten ihan nämä lyhykäiset vastaukset vain. Would. Sanon, että odotin tapaamista kanssanne en pyri vastaamaan kaikkeen yksityiskohtaisesti, vaikka houkutus tässä siihen onkin. Varmasti meillä tulee vastaisuudessakin mahdollisuuksia keskusteluihin. En minä odota mitään sitovaa sopimusta eri merialueilla. Puhun strategioista ja siitä, miten ne voidaan kytkeä eurooppalaiseen meristrategiaan. Eikö tehokkaat näiden talouksen ja kriisin yhteyksistä minä sanoisin, että meidän pitäisi nähdä tilanne hienona mahdollisuutena in, luoda investointeja, luoda uusia mahdollisuuksia. En minä halua mitään suuria eurooppalaisia projekteja, vaan oikeita eurooppalaisia oloja, taloudellisia ohjauskeinoja, oikeita poliitikkoja teknologian kehittämiseksi ja kestävien kaupunkien stimuloimiseksi. Ja sen voimme saavuttaa poliittisessa vuoropuolussa pohjohtoiden aikana, mitä ympäristömuutoksen rahoitukseen tulee yhteydessä. Tulee, ei rahaa, ei diiliä. Sehän on selvää. Mutta minä koko ajan alleviivaan sitä, että me maksamme jostakin. Ja jos emme saa aikaan päästövähennyksiä, niin emme myöskään sitä maksa. Eli ei päästöleikkauksia, ei rahaa. Tässä on kytkentä. Pyydämme nousevilta talouksilta niiden suunnitelmia. Me haluamme mennä neuvottelupöytään varmistuaksemme, että maksamme päästövähennyksistä. sen pitäisi pitää huolta sitä, että suurin osa toimenpiteistä on kannattavia. Sitten tarvitaan yksityistä pääomaa, hiilidioksidimarkkinat, hiilimarkkinat, hyvin toimivat puitteet niille. Olen samaa mieltä, että kehittyvien maiden lupaukset eivät riitä, vaan tarvitaan oikeanlaisia mekanismeja, jotta saamme tuloksia. Siksi me mekanismeja haluamme. Teknologian sopeuttaminen on, on yksi kysymys, mutta teknologioiden markkinoille tuominen, kapasiteetin luominen köyhimmissä maissa, siihen tarvitaan hallitusten rahaa, julkista rahaa. Ja siihen ei tule keskittyä. Ja sitten puhtaat kehitysmekanismit, CDM. Selvää, että suurin osa pitäisi tehdä Euroopassa – Ja jatkaisin siitä, mihin lopetit. On hyvä muistuttaa Yhdysvaltoja. Ollaan pian taivaasin mahdollisuus käydä vuoropuhelua Japanin uuden hallituksen kanssa. Tapasin jo vaalit voittaneen puolueen edustajia jonkun useamman kerran. Tulemme muistuttamaan heitä, että kansainväliset toimet yhdistettynä kotoisin toimiin ovat hyvä asia. Ne voivat saada vauhdilla liikkeellä muutoksia kehittyneissä maissa. Eli CDM ei pidä nähdä keinona lakaista asioita matan alle, vaan niiden pitäisi olla osa sitä, mitä kehittyneet maat pääsevät vauhtiin, mutta vähitellen ne täytyy sitten poistaa esimerkiksi nopeasti kasvavien kehitysmaiden suhteen. Rahoituksesta sanoisin, että tämä maaperädirektiivi asiahan on niin, että useampi puheenjohtajamaa on ponnistellut tämän kysymyksen parissa. Tsekit tekivät hyvää työtä sopimuksen pääsemiseksi. Ja nyt on aika poliittisesti pohtia, miten eteenpäin päästäisiin ja toivottavasti seuraava askel eteenpäin otettaisiin Espanjan puheenjohtajakaudella. Ja kysymys PK-yrityksistä, jonka Karl Hans, Hans Florence esitti, se painottaa sitä, että meidän pitää luoda oikeat olot Euroopassa. Ei me tarvitse voimakasta eurooppalaista säätelyä. Emme tarvitse vaikeita säädöksiä, vaan markkinapohjaisia ratkaisuja. Se on aina parasta myös PK-yrityksille. Ja lopuksi. Monet kettyvät maat, kettyneet maat ovat paljon tämän kahden asteen tavoitteen ed- vaatimusten puolella. Älkää ajatelko, että minä suhtaudun optimistisesti Kööpenhaminaan siksi, että prosessi olisi helppo. Minun optimismini perustuu siihen, että nyt tarvitaan poliittista johtajuutta. Tämä liittyy Euroopan ajatuksen ytimeen. Meidän parlamentineuvosta, poliitikkojen ja suuren yleisen jäsenmaissa – kansalaisjärjestöt ovat niin omistautuneita, niin sitoutuneita tulokseen. Meidän pitäisi osoittaa, että Eurooppa kykenee sama muuta liikkeelle. Me odotamme enemmän muilta, kuten Yhdysvalloilta. Tiedämme, että tarvitsemme muilta, mutta meidän täytyy, me haluamme osoittaa johtajuutta. Ja optimismimme perustuu johtamiskykymme. Se ei ole tae. Mutta sen pohjalta voimme jälkikäteen sanoa, että teemme kaiken voitavamme. Short third round. Uh... Kiitokset ja ihan lyhyt kolmas kierros sen minuutin uh, puheenvuoroja. Gutierrez. Panie przewodniczący. No, Panie Gutierrez, Ja. Muchas gracias. Kiitos ministeri. Kiitos siitä, että olette paikalla. Kaksi aihetta huolestuttaa minua nimittäin. Niin, ensin kuitenkin eräs toteamus. Toivottavasti tämä ei millään tavoin teitä loukkaa, mutta näyttää siltä, että johtajuutta ei eh, löydy. Jos tutustumme mihin tahansa puheeseen, niin joka tapauksessa johtajuussana ja, ja sen eh, huutava puute eh, on jatkuvasti huomattavissa. Ja, ja sen lisäksi edes mitä johtajien seuraajakaan ei löydy, mutta nyt sitten asiaan nimittäin ilmastonmuutokseen. Mielestäni meidän käsityksemme asiasta ei ole mitenkään kaiken kattava ja maatalouteen ei erityisesti ole millään tavoin kiinnitetty huomiota. Ylipäätään eh, ilmastopolitiikan alueellinen toteutus on täysin lapsen kengissä. Meidän tarvitsikin, tarvitsisikin eh, analysoida koko asiaa ja varsinkin sen vaikutuksia jo etukäteen. Ylipäätään minkälaista tieteellistä tutkimusta käytännön sovellutuksesta ei ole riittävästi tehty. Ja sitten toinen lyhyt kysymys. Koska Espanja ottaa puheenjohtajuuden teidän jälkeen itselleen mielestäni olisi jo nyt hyvä painottaa myöskin välimeren politiikan merkitystä. Ajattelen vaikka Egyptiä, Turkia, muita kehittyviä maita, Marokkoa. Niillä on valtava väestön kehitys ja siksi onkin ihmeellistä, että minkälaista eteläisen puolen ilma, ilmastopolitiikkapainotusta ei akenalta löydy. Vittoria Prodi. Ministro, ähm... Kiitos puheenjohtaja. Lasken sen varana, että että pidätte kiinni niistä kysymyksistä, joita jo eilenkin käsittelin. Olitte varsin ystävällinen ja, ja, ja miellyttävä tuossa yhteydessä. Nyt sitten eurooppalaisiin ehdotuksiin. Mielestäni meidän pitäisi ottaa jonkunlainen tasa-arvo, tasapuolisuuslauseke käyttöön, kun ajattelemme kehittyviä maita – Mielestäni eh, henkilö eh, kautta, eh, päästö kautta, ilma, ilmainen käyttö, sen pitäisi olla mottona tässä yhteydessä. Kuitenkin 20 prosenttia pelkästään päästöistä on peräisin päiväntaseen alapuolelta. Meidän pitäisi mahdollisimman nopeasti saada uusia, pätevämpiä keinoja käyttöön, jotta päästöjä voitaisiin vähentää päästöistä päästäisiin nopeammin eroon. Ja, ja siksi mielestäni päästökauppa, jos ottaa eteläiset maat huomioon, ei ole eh, hyvä. Se on suorastaan rasite. Entä sitten eh, huolto? Sitä voitaisiin mielestäni parantaa sekä metsien että eh, maan ja, ja maa, maanviljelyksen jätteiden kierrätyksellä. Manuel Eu pergunto se não deveríamos dar... Eh, Kiitos. Minun mielestäni meidän pitäisi ekotehokkuuden eh, puitteissa painottaa entistä enemmän nimenomaan vesistöihin liittyviä eh, kysymyksiä. Kaikkihan tietävät, että veden käyttö ei ole riittävän tehokasta. Hävikkiä tapahtuu jopa 40 prosentin luokalla, vaikka meillä on eurooppalainen direktiivi asiasta olemassa. Jotta tavoitteisiin päästäisiin, meidän on otettava käyttöön energiastandardit, normit, joista on myöskin pidettävä kiinni. Haluaisinkin kysyä, Minkälaisia suunnitelmia teillä on veden liikakäytön rajoittamiseksi Euroopan unionin alueella? Ruotsi puheenjohtajamana viittaa merialueiden kohentamiseen ja tiedonvälitykseen tällä sektorilla eri alueiden välillä. Haluaisin tietää, mitä tämä käytännössä tarkoittaa. Se vaikuttaa varsin kunnianhimoiselta hankkeelta – Ehkä kuitenkin erityisesti rannikkovaltioiden yhteistyötä olisi syytä parantaa ja saada aikaiseksi jonkunlainen luokitus ja kartasto, jota rannikkovaltiot voisivat käyttää. Volta. Eli Kiitos. Haluaisin kiinnittää huomioon rahoituspuoleen. Niin kuin kaikki varmasti ovat ymmärtäneet, on äärimmäisen vaikea päästä sopimukseen tulevassa Kööpenhaminan kokouksessa. Me olemme jo useaan otteeseen puhuneet erilaisista teknologiakysymyksistä, laatukriteereistä, kestävän kehityksen kysymyksestä ja, ja kaikki ovat luonnollisesti näistä asioista samaa mieltä. Ilmastopaketissa, joka hyvättiin Euroopan parlamentissa, puhuttiin sopeuttamistoimista. Kuitenkaan vielä tälläkään hetkellä ei ole selvää, miten sopeuttamistoimet aiotaan rahoittaa ja miten käytännössä kyseiset toimet toteutetaan. Erityisesti kehittyvien maiden asema tässä kokonaisuudessa on avoin kysymys, koska niiden tilanne on varsin erilainen. Ajattelen nyt vaikkapa BRIC-maita tai Afrikan maita, niiden tilanne on varsin erilainen, mutta tästä haluaisin vielä jonkunlaista lisävalotusta. Kiitos eh, puheenjohtaja. Haluan kiittää herra Kaagren ja hänen puheenvuorostaan ainakin hän on parantanut minun luottamustani tulevaan puheenjohtajakauteen. Paljon tulee riippumaan Kööpenhaminasta ja sen valmisteluista ja ilmastonmuutos ihan oikeutetusti on etusijalla. Ja minusta äh, jos ajatellaan sitä, että ilmastonmuutokset äh, pääsisivät menemään niin pitkälle, että niitä ei enää voida korjata, niin äh, ne muuttuvat vielä kiireellisimmiksi. Kun puhutaan biodiversiteetistä, niin tämä on asia, joka tavallaan ohitettiin jo kauan sitten. Tilanne on jo lähes äh, kontrolloimaton ja sitä ei voida enää korjata. Mutta siltikään äh, biodiversiteetti ei ole saanut sitä äh, asemaa, mikä se tarvitsee. Ehkäpä biodiversiteetti tarvitsisi oman Al Gorensa, ja eikö Ruotsi puheenjohtajamaana näkisi tätä itselleen Äh, hyvänä tehtävänä. Ja Al Gorehan sai Nobel-palkinnonkin, joten ehkä se olisi Ruotsille hyvä tehtävä. No sitten kysyisin vielä, voisitteko te kertoa hieman enemmän ensi viikon korkeatason kokouksesta? Äh, suuntautuuko se ainoastaan Euroopan unionin sisäiseen biodiversiteettiin vai myös Euroopan unionin ulkopuoliseen äh, biodiversiteettiin? Maailman köyhien osien biodiversiteetin puuttuminen tai heikentyminen on oikeastaan vielä suurempi asia. Kiitos sitten Karl Schlüter. Tiedän, että työskentelet kovaa, mutta et samanaikaisesti voi puolustaa 20 prosentin tavoitetta ja tiedettä, koska niitä ei voida yhdistää. EU pitää toteuttaa 40 prosenttia kotikentällään ja muissakin maissa, jos me noudatamme näitä tieteellisiä periaatteita joten me osoitamme tietä, että otamme 40 prosentin tavoitteen tai sinä aloitat 30 prosentilla ja sitten saamme muut maat tukemaan sitä, koska silloin me saamme maailman suurimmat markkinat energiatehokkaille tuotteille. Ja silloin me saamme USA myös mukaan. Ja jos me avaamme sitten markkinoimme esimerkiksi kiinalaisille ja muille, niin silloin nekin maat lähtevät tähän mukaan. Ja lopuksi nämä köyhät maat, jotka tänä päivänä maksavat päästöistä, jota me aiheutamme. Maailman köyhimmät maat maksavat meidän päästöistämme. Ne tarvitsevat reilun summan uutta rahaa, eli rahaa kehitysmaihin ja konkreettista politiikkaa ja konkreettista lainsäädäntöä, jotta saavutetaan 40 prosenttia. Se on se johtajuus, mitä sinä tarvitset. Thank you very much. We have five minutes for answer. Viisi minuuttia vastauksiin. Pyydän anteeksi niiltä kahdeksalta kollegalta, jotka eivät saa puheenvuoroa. Tämä ei kuitenkaan varmaan viimeinen mahdollisuus, joten varmasti kysymyksellä tulee uusi mahdollisuus. And... Paljon kiitoksia sinulle. Minusta ensinnäkin sanoisin liittyen keskusteluihin, jotka koskevat vesistöjä ja alueellisia merikysymysten ratkaisuja, että me aidosti tarvitsemme erilaisia ratkaisuja Euroopan eri osissa. Eurooppa on nyt niin iso, että meillä ei voi olla yhden koon ratkaisuja. Totta kai me tulemme läheisesti luottamaan myös läheisen yhteistyömme liittyen Välimereen kysymykseen. Herra Prodi, sademetsien suhteen olen täysin samaa mieltä, että tulee olemaan avainkysymyksiä ilmastonmuutoskeskusteluissa, kuten tiedät. EU on omaksunut kantoja, jotka ovat puolittaneet metsien tuohon tämän kytkeytyneen niihin mekanismeihin, joita ja tarjoamme rahoitusta, mutta me haluamme myöskin yksityistä rahoitusta päästövähennyksiin. Näin me yhdistämme voimakkaat metsiä katoamiseen liittyvät toimenpiteet Kööpenhaminan prosessiin. Minä jään sinun kunnianhimosi. Vesistöjen suhteen ja rannikkoalueiden ratkaisujen tarve. Minusta on tärkeää olla tietoinen siitä, kuinka paljon kysyntää tälle on, erityisesti Etelä-Euroopassa. Mutta myös osoittaa, kuinka tärkeää on löydä erilaisia ratkaisuja eri Euroopan osissa. Ja siksi odotan kovasti Välimeren alueen keskusteluita ja yhteistyötä Välimeren kanssa. Ja tulen raportoimaan tästä, kun tapaamme ne neuvostossa joulukuussa. Olen tietoinen ongelmasta työskentelemisen parissa – Tämä perustuu aadollisiin strategioihin ja Itämeren strategian osa tuollaista ajattelua. Tuota hyvin koodin tuntuvaa työtä. Mitä sopeutumiseen tulee? Kyllä. Epäilemättä sopeuttamisrahoitus on hyvin lähellä minun sydäntäni. Se on niin tärkeää köyhimmille ja alttiimmassa asemassa oleville maille. Siksi minä työskentelen niin kovasti, että voisimme luoda sellaista olot, jossa sopeutumisen rahasta voisi aloittaa työhönsä. Ja toivon, että jo ennen Kööpenhaminaa Kööpenham, äh, tämä sopeuttamisrahasto voisi tarjota rahoitusta konkreettisille projekteille. Meidän täytyy päivittää sen tasan, mitä rahoitetaan sekä sopettavista rahaston kautta, mutta myös muiden rahoituslähteiden kautta. Minusta on tärkeää olla tietoinen siitä, että kehitysmaat Meillä täytyy olla sanansa sanottavana myös sen suhteen, miten me rakestamme prosessin hallintaa ja biodiversiteetti. Haluaisin kytkeä tämän kysymykseen, joka estettiin jo aikaisemmin, liittyen oikeuteen ja oikeudenmukaisuuteen. Biodiversiteetti ei ainoastaan siihen tieteellisten tavoitteiden toteuttamiseen. Tarvitaan myös poliittista keskustelua tasavertaisuudesta. Siksi meidän puheenjohtajuuden aikana tärkeintä tulee olemaan, että teemme sopimuk- saamme sopimuksen aikaan ABSstä, eli kehittyvimmäten oikeudesta. jakaa geneettisten resurssien hyödyntämistä saadusta tuotosta. Mutta kun puhu, teemme työtä puhtaasta kehitysmekanismista CBDstä, niin me tulemme työstämään tätä kysymystä. Sitten TEEB, tämä biodiversiteetin taloustiede. Minä kykenen luomaan oikean foorumin taloustieteilijälle. Ja sen samaan aikaan, kun kutsumme Octavin tänne, tämän taloustieteilijän, joka on luonut tätä teoriaa niin, että yhteiskunta ja tiede tapaavat biodiversiteetin puitteissa – ja uskon, että EU-instituutiot, parlamentti mukaan lukien, ovat mukana kans viestimässä tätä Kysymys on paljon muistakin mukavista kukista, perhosista. Vaan kysymys on tärkeästä asiasta taloudellemme. Ja lopuksi ilmastonmuutosneuvottelut. emme me priorisoi äh, toimintoja tässä reuna-alueella. Ei se uhkaa edistystä. Me teemme kunnianhimoista työtä sopimuksen parissa köpäämisessä. Jos se ei onnistu, niin sitten täytyy miettiä uudelleen, miten toimia, mutta periaatteemme on, että me aina toimme vapaata kauppaa ja pyrimme välttämään ää, verotusta rajalla. Mutta katsotaan sitten ratkaisuja sen mukaan, mitä tarvitaan, mutta nyt suhtaudumme optimistisesti ja ennakoimme hyvää tulosta Kööpenhaminasta. Meidän tavoitteemme on 30 prosenttia ja ei ole valmis vähentämään päästöjä 30 prosenttia, jos muut osapuolet ovat tarpeeksi kunnianhimoisia. Tämä perustuu myös niihin päätöksiin, joita parlamentissa on tehty tukeudu tässä myös parlamenttiin. Tämä ei ole yksityisajattelua. Ja näin meistä meidän pitää edetä. Neuvostolla tulee olemaan tärkeä rooli, jäsenvaltiolla tulee olemaan, mutta parlamentti tulee olemaan myös hyvin tärkeä, kun etenemme tässä. Toivottavasti pääsemme jatkamaan keskustelua. Teidän panoksenne tulee olemaan erittäin tärkeä päivän ympäristöesityslistan edistämisessä. Paljon kiitoksia teille, paljon kiitoksia sinulle jollainen. Ja odotan tapaavan teitä eri yhteyksissä lähikuukausina. Kiitos. Ja, Herr Ratspräsident, lieber Andreas Kalkren. Neuvoston puheenjohtaja, herra ministeri. Minusta tämä oli hyvä äh, alku. Me näemme, että te henkilökohtaisesti ja Ruotsi puheenjohtajamana on halukas tekemään asioita. Olen pahoillani niiden kahdeksan kollegan puolesta, jotka eivät nyt saaneet esittää kysymyksiä, mutta ministeri tulee uudelleen ja silloin te saatte kysyä ensimmäisenä. Kiitokset ja toivotaan hyvää yhteistyötä. Me jatkamme nyt sitten saman tien eteenpäin komission varapuheenjohtaja Winter Verhoigenin kanssa.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 So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Hyvät äh, kollegat, jatkamme esityslistalla eteenpäin. Käykää paikoillenne. Kaikki, jotka eivät halua osallistua kokoukseen, olkaa ystävällisiä. Poistukaa täältä kokoushuoneesta ja palaamme työhön. A long summer break, a lot of things. Tiedän, tiedän, kesä tauko oli pitkä ja teillä on paljon uutisia kerrottavana. Mutta teillä on mahdollista keskustella tämän huoneen ulkopuolella. Kiitos. Okei. Okay. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir kommen zum nächsten Tag. Hyvät kollegat, siirrymme seuraavaan estyslistan kohtaan. Minulla on suuri iro ja toivottaa tervetulleeksi komission varapuheenjohtaja Günther Verheugen. Aloitamme äh, uuden lainsäädäntökautemme ja meillä on nyt äh, mahdollisuus äh, puhua farmakologiapaketista. Ja sitten on myös muitakin asioita. Hyvä Günther, tervetuloa ympäristövaliokuntaan. Me suurella mielenkiinnolla haluamme kuulla, miten tässä mennään eteenpäin. Parlamentti on uusi ja uusi komissiokin on tulossa. Meillä on tässä nyt kuitenkin jonkin verran aikaa vielä tehdä yhteistyötä teidän kanssanne, joten annan suoraan puheenvuoron teille, niin että voimme käsitellä näitä aiheita. Kiitos, herra puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet. Haluaisin ensin onnitella puheenjohtajaa siitä, että hänet valittiin tämän tärkeän valiokunnan puheenjohtajaksi. Minua äh, ilahduttaa tuleva yhteistyö kanssanne, vaikkakin minun täytyy heti äh, tunnustaa, että tämä yhteistyö todennäköisesti ei kovinkaan kauaa tule kestämään, vaikka en kuitenkaan voi sanoa, kuinka kauan tämä yhteistyö kestää, koska se on teidän käsissänne ennemminkin kuin minun käsissäni. Mutta voi, voi kuitenkin vakuuttaa, että viimeiseen päivään asti tulen toteuttamaan tehtäviäni. Ja jos teillä vielä viimeisenäkin päivänä on jotain ongelmia, niin kyllä minä olen vielä viimeisenäkin työpäivänäni teidän käytettävissänne. Haluaisin nyt eh, ensin tehdä muutamia lyhykäisiä yleisiä poliittisia huomioita ja sen jälkeen sitten käsitellä tarkemmin tiettyjä eh, asioita, jotka nyt ovat esillä. Mitä tulee näihin eh, yleisiin näkemyksiin, niin ensimmäinen tapaaminen Euroopan, uuden Euroopan parlamentin, uuden ympäristövaliokunnan kanssa on mielestäni hyvin positiivinen sen vuoksi, että me tulemme tässä nyt saavuttamaan täysin uuden talousalueen Euroopassa, nimittäin kansantalouden, joka ensisijaisesti perustuu kestävään kehitykseen, energiatehokkuuteen, voimavarojen säästämiseen, ensisijaisesti siis. Ja taustalla kuitenkin äh, sitten piilee tuo kriisi, jossa me tällä hetkellä olemme olleet äh, ja joka on ollut vallalla viimeisen vuoden ajan. Haluaisin teille esittää pyynnön tai neuvon, ihan miten te itse haluatte sen ymmärtää. Tämä valtava tehtävä, joka meillä on edessämme, joka merkitsee myös sitä, että me tulemme muuttamaan koko elämäämme. Ei ainoastaan sitä, millä tavalla me tuotamme, vaan myös sitä, millä tavalla me kulutamme. Ja tämä tulee vaikuttamaan valtavalla tavalla kaikkiin elämän aloihin. Ja sen vuoksi meidän täytyy olla tästä tietoisia. Minä en usko, että voitetaan paljoa sillä, että me tässä pyrkimyksessämme ylläpidämme vanhoja vihollis kuvia. Teollisuus, teollisuus, joka on periaatteessa se suuri paha. Ja sitten meillä on tiedemiehet, voivat olla joko hyviä tai pahiksia. Ja minusta tällainen ei auta meitä eteenpäin. Se, mikä meitä auttaa eteenpäin tällä tiellämme, olisi se, että me yhdessä voisimme tavallaan sopia siitä, että tieteen ja teollisuuden toimet ja tulokset tukisivat toisiaan, että luodaan tämä uusi maailma. En sano tätä vain siksi, että olen täysin vakuuttunut siitä, että on välttämätöntä tehdä se ajatellen planeettamme elin kelpoisuutta pitkällä aikavälillä. Ei vaan sanon sen siksi, että on välttämätöntä, että me saamme Euroopalle turvallisemman ja vakaamman talouden tulevaisuudessa. Jos me jättäisimme taaksemme talouden ja ympäristön ristiriidat. Olen sanonut tämän aikaisemminkin, mutta olen yhä vielä vakuuttuneempi siitä, että tämä on välttämätöntä. Ei ekologinen ekologiset asiat, ei se ole mikään tällainen luksusasia, vaan ekologinen huomioiminen on tietynlainen kehittyminen ja kehittäminen tuotannossa, joka on otettava tuotantoon mukaan heti alusta asti ja se on välttämättömyys. Uskon, että jos tai sitä, kun ymmärtää tämän lähtökohdan, niin silloin me Euroopassa sekä tieteellisestä näkökulmasta että tekniskan kehityksen näkökulmasta että teollisuuden näkökulmasta saavutamme maailmanlaajuisesti parhaan aseman ja tavallaan etulyöntiaseman. Me olemme tässä päässeet pisimmälle nyt jo. Ja täytyy olla meidän yhteinen velvollisuutemme käyttää tätä asemaa. No, Meillä on tässä muutama yhteinen kuukausi enää aikaa tehdä yhteistyötä, mutta kuitenkin pyytäisin, että tämä viesti eh, jäisi teidän mieleenne ja pyrin eh, antamaan sen edelleen myös seuraajalleni. Ja teillä tulee olemaan keskeinen rooli tämän ylläpitämisessä. Olen eh, hyvin iloinen siitä, että tämän kriisin aikana – tämän maailmantalouden kriisin aikana. Se on ollut suuri vaara siitä, että ne asiat, jotka me olemme jo oppineet, että se unohtuisi, mutta näin ei onneksi ole käynyt. Komissiohan on aina sanonut, niin kuin minä olen tässä valiokunnassa aina sanonut, että ne toimenpiteet, lyhyt, lyhyen aikavälin toimenpiteet, joihin olemme ryhtyneet tämän kriisin ratkaisemiseksi, eivät saa tuoda mukanaan sitä riskiä, että ne vesittäisivät pitkän aikavälin tavoitteet. Ja olen iloinen, kun voin sanoa, että en ole nyt missään nähnyt, että tässä olisi vakavasti pyritty sellaiseen suuntaan tai että olisi pyritty esimerkiksi vesittämään päätöksiä, joita ollaan tehty, tai sopimuksia. Päinvastoin, se mitä minä tässä näen on hyvin laaja konsensus koko Euroopassa siitä, että energiatehokkuus, se, että resursseja käytetään tehokkaalla tavalla ja säästäen että näiden täytyy olla osa tämän kriisin hallintaa, hyvin tärkeä osa kriisin hallintaa. Ja meidän yrityksemme, me olemme sanoneet meidän yrityksillemme Euroopassa hyvin selkeästi, että tässä kriisissä teidän täytyy noudattaa ja viedä eteenpäin tätä uutta linjaa, joka on myös vaatinut paljon investointeja. Ja no tämä tällaisena poliittisena viestinä tämän viiden vuoden jälkeen. Niin nyt haluaisin vielä ottaa esille muutaman käsitteillä olevan asian. Aloitan tästä kaikkein vaikeimmasta. Te olette edelliseltä lainsäädäntökaudelta saaneet eh, mukaan tämän niin kutsutun farmakologiapaketin. Tämä tulee koskemaan eh, lääketeollisuutta tulevina vuosina. Tässä on kolme eh, uutta lainsäädäntöä, jossa on kysymys lääkkeiden suojasta, lääkkeiden väärentämisen estämisestä – ja lääkkeiden määräämisoikeuksista. Mitä minä nyt tässä olen nähnyt näistä neuvotteluista, joita on käyty, niin lääkkeiden valvonnan alalla ja väärentämisen alalla olemme päässeet hyvin eteenpäin. En usko, että tässä mitään suurempia ongelmia on enää tulollaan. Minulla on tässä sellainen toive, että mahdollisimman nopeasti päästäisiin tuloksiin niin, että Euroopan lääketeollisuus tietää, mitä tuleman pitää. Molemmissa asioissa, kun on kysymys näistä lääkkeiden väärentämisestä ja valvonnasta, niin meidän ei tule odottaa, että todellakin syntyy katastrofeja, jonain kauniina päivänä katastrofi tulee, vaan meidän täytyisi nyt toimia ennaltaehkäisevästi. Ja tällä hetkellä on oikea hetki toimia. Vaikeampi asia on sitten tämä potilaiden informoiminen. Tiedän, että tämä on myös hyvin emotionaalinen aihe, Olen tänään yhä vakuuttuneempi siitä, että on ehdottoman välttämätöntä potilaiden eh, etujen vuoksi saada aikaan oikeudellista selkeyttä. Komission ehdotus ei lähde liikkeelle lääketeollisuuden intresseistä tai etujärjestöjen intresseistä, vaan tämä ehdotus lähtee liikkeelle potilaiden eduista. Ja minusta tuntuu vaikealta selittää, miksi terveyssektori Jos otetaan tässä nyt äh, kaikki, kaikki, ne äh, jotka toimivat äh, ammatillisesti terveydenalalla, heillä on kaikki informaatio käytössään. Ja ne, jotka ovat näitä terveydenhuollon käyttäjiä, joiden terveydestä on kysymys, niin eh, heillä eh, ei ole kaikkea tätä informaatiota käytössänsä. Miettikää nyt kaikki eh, esimerkiksi ystäväpiiriänne tai perhepiiriänne. Ihminen sairastuu vakavasti. Ja mitenkä sitten tämä ystävä, tuttava, perheenjäsen tekee kaikkensa, jotta hän löytäisi eh, tietoa siitä, että onko olemassa hoitoa tai lääkettä, jolla eh, hänen tilannettaan voitaisiin parantaa. Näinhän jokainen meistä tekee. Emmekä kukaan meistä ymmärrä sitä eikä hyväksy sitä, että tätä informaatiota ei anneta. No ei tätä informaatiota ole lukittujen ovien taakse äh, laitettu, mutta sitä on etsittävä ja kaivettava. Ja jos äh, katsotaan tätä tavallaan äh, tältä kannalta, niin on selvää, että meidän täytyy toimia. Ensinnäkin väestö ikääntyy hyvin pian meillä on väestö, jossa 50 prosenttia väestöstä on yli 60-vuotiaita. Ja joka vuosi kun vanhenee, niin terveyskysymyksestä tulee yhä tärkeämpi asia. Joten informaation tarve liittyen terveyteen tulee kasvamaan valtavasti. Toisaalta sitten taas tekniset mahdollisuudet saada informaatiota paranee meillähän on oikeastaan ollut varsinainen vallankumous kommunikaatioteknologioissa. Meidän täytyy miettiä eteenpäin, millä tavalla tämä jatkuu. Se jatkuu, tämä kehitys. Tätä taustaa vasten on välttämätöntä saada tai tehdä tällainen kontrolloitu askel eteenpäin, niinhän komissio ehdottaakin – ja ajatellen äh, Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen äh, tuomioita, niin on hyvin tärkeää tehdä selkeä ero äh, informaation ja mainonnan välillä. Tässä me olemme saaneet tuomioistuimelta hyvin no, tuomioita tästä ja siitä, miten niiden pohjalta sitten toimitaan. Olen myös äh, sitä mieltä, kun katsotaan lääketeollisuutta ja sen laajuutta, äh, niin on olemassa mainonta ja myyntikäytänteitä, jotka ovat äh, sietämättömiä, niitä ei voida hyväksyä. Luonnollisesti me tiedämme myös, millä tavalla mainontakieltoa kierretään – ja siten esimerkiksi eh, tämä näkyy painetuissa medioissa, mutta erityisesti sähköisissä medioissa, jossa täytyisi määritellä myös eh, vastuuta, julkaisia vastuita. Ja jossa eh, on sitten tavallaan näiden lääk- lääkkeiden valmistajien julkaisuja ilman, että lukija tietää välttämättä, mistä on kysymys. Ja nyt sen vuoksi komissio on tehnyt uuden ehdotuksen, joka liittyy tähän informaatioon, jossa me haluamme käytänne säännöt nimenomaan tälle harmaalle alueelle niin, että tällaisia epäselviä tilanteita ei enää olisi. Komission ehdotuksessa vaaditaan potilaille enemmän ja oikeaa informaatiota, mutta mikä on yhtä tärkeää on se, että voimme suojella potilaita väärältä tai harhaanjohtavalta informaatiolta taikka Äh, mainonnalta, jota hän ei tarvitse. Me äh, haluamme suojella kuluttajia tällaiselta informaatiolta. Tämä farmakologiapaketti ei todennäköisesti vielä tule hyväksytyksi tämän vuoden aikana. Minä tiedän, no, ihmeitä tapahtuu, mutta enpä usko, että tällaista ihmettä tapahtuu, mutta tätä jatketaan sitten Espanjan puheenjohtajakauden aikana. Minä pyydän, että te tavallaan ymmärrätte sen, että komissio on tässä todellakin hyvin tarkkaan miettinyt ja tutkinut tilannetta ja että tässä ei ole kysymys nyt vain mistään lyhyen aikavälien etujen suojaamisesta. Sitten asiasta, joka on tärkeä tälle valiokunnalle, nimittäin kemikaalilainsäädäntö. Ja se tilanne, mikä meillä kemikaalilainsäädännössä tällä hetkellä on, kysymys on REACH-asetuksesta, Rich oli suuri paketti, kuten te tiedätte, eikä ollut mikään salaisuus, että kukaan, joka työskenteli Reachin parissa, ei kyennyt sanomaan lopullisesti, että miten Reach vaikuttaa kaikkiin aloihin. Vuosi 2010 tulee olemaan kriittinen vuosi Reachin toimeenpanolle – Euroopan kemikaalivirasto tarvitsee äh, kaikki mahdolliset resurssit, jotta nämä tavoitteet voidaan saavuttaa. Tämä on siis myös rahoituskysymys, mutta en nyt haluaisi tätä pelkästään rahoituskysymyksenä käsitellä. Mutta koska Euroopan parlamentti on äh, budjettiviranomainen, niin täytyy myös tietää, miten näitä varoja näille virastoille annetaan, että tämä virasto tulee saamaan näitä tuloja vuoteen 2010 lopussa. Sen vuoksi meidän täytyy vielä kyetä rahoittamaan tämä viraston toimintaa suurimman osan vuotta 2010. En yritä tässä nyt salailla sitä, että olen hyvin huolestunut neuvoston äh, aikomuksista leikata viillä miljoonalla eurolla tätä rahoitusta. Ekan rahoitussuunnittelu, tai viraston rahoitussuunnittelu on tehty hyvin tarkkaan ja viiden miljoonan leikkaus vaarantaisi koko viraston toimintatavat. Ja hyvin selkeästi tässä nyt ilmoitan vastustavani tätä neuvoston ajatusta. Ja pyydän, että te yhdessä budjetti valiokunnan kollegoiden kanssa tekisitte kaikkeen, että tilanne ja budjetti saadaan palautettua entiselleen. Emme me voi tehdä lainsäädäntöä, eihän tässä ole kysymys vain parlamentista, vaan myös neuvostosta, että me teemme lainsäädäntöä, joka tulee vaikuttamaan Eurooppaan ja joka on nostanut Euroopan joka on nostanut Euroopan kärkeen koko maailmassa ja antanut Euroopalle etumatkaa. Mutta sitten yhtäkkiä sitten vaan vedetään matto alta pois. Ei voi tehdä niin, että ensin on hyvin valtavia tavoitteita ja sitten yhtäkkiä lopetetaan niiden rahoittaminen. Olen ihan vakuuttunut siitä, että tämä korjataan tämä tilanne. Vielä sitten hieman tästä ekodesignista ja kestävästä teollisuuspolitiikasta. Siirtyminen äh, resurssi äh, puhtaaseen puhtaaseen teknologiaan ja resurssien järkevään käyttöön tulevina vuosina on minun mielestäni erittäin tärkeää. Ja sehän on tavallaan lähtökohta koko Lissabonin projektille. Meillä on lähtökohtana uusi tuotepolitiikka, jossa parannetaan tuotteiden ympäristöystävällisyyttä, tuotteiden merkintää tulee perustumaan siihen ja kestävän teollisuuspolitiikan toimeenpanoon johti nimenomaan tämä ekodesign-direktiivi, Komissio, neuvosto ja parlamentti sopi eh, ensimmäisessä käsittelyssä jo tästä direktiivistä, mikä oli hyvin positiivinen signaali ja vahvistikin minua siinä, että saadaan eh, tämä direktiivi toimeenpantua lukuisille eh, tuotteille mahdollisimman nopeasti, niin että voidaan säästää energiaa ja vähentää päästöjä. Olen kuitenkin hieman hämmästynyt niistä keskusteluista, joita käydään joissakin jäsenvaltioissa, erityisesti siinä maassa, jonka minä parhaiten tunnen, e, eli siis Saksassa, puhutaan hehkulampun kohtalosta. En minä tiennyt, että nämä e, klassiset e, hehkulamput ovat tärkeä ja erottamaton osa saksalaista kulttuuria, että emme voi elää ilman näitä hehkulampuja. Minun täytyy nyt sanoa, että emme me voi yhtäältä meidän yhteiskunnassamme lähteä siitä, että kaiken täytyy muuttua, ja sitten toisaalta sitä, että mikään ei saa muuttua. Eli ei sellainen toimi. Ja tämä hehkulamppu on hyvä esimerkki siitä. Ja meille tulee vielä muitakin tuotteita, joihin me olemme tottuneet, jotka meidän täytyy korvata jollain muulla, tehokkaammalla ja paremmalla tuotteella tämä romanttinen höpinä, jota tällä hetkellä erityisesti Saksassa käydään, on mielestäni ihan käsittämätöntä. Kun me samalla kuitenkin haluamme muuttaa teollisuutta ja kaikkea ympäristöystävällisemmiksi. Mutta muuttaminenhan merkitsee nimenomaan sitä, että jokin muuttuu. Ja teollisuus on lähtenyt siihen mukaan ja komissio tulee jatkamaan tällä tiellä. Ja me jo tänä vuonna, kuten olemme olettaneetkin, jos äh, kaikki tuotteet, joiden, jotka äh, vaikuttavat energiakulutukseen, jos ne sidotaan mahdollisimman korkeisiin tavoitteisiin ja vaatimuksiin, niin sitä kautta me kykenemme vähentämään CO2 <clears throat> päästöjä ilman, että se vaikuttaa ihmisten elämään tai vaikuttaa julkisiin budjetteihin. Ja usein nämä uudet tuotteet tulevat olemaan kustannustehokkaita ja halvempia pitkällä aikavälillä, joten tämä hehkulampuhysteria ei kyllä nyt hetkauta minua tippaakaan. Ja toivon, että komissio mahdollisimman nopeasti tekee seuraavat, ottaa seuraavat askeleet eteenpäin. Ja sitten ähm, tästä siirryn tähän hiilivuotokysymykseen. Tämä on asia, jota äh, komissiossa käsitellään tällä hetkellä liittyen nimenomaan Kööpenhaminan kokoukseen. Ja se, että saadaan tämä hiilivuoto kysymys määriteltyä syyskuussa alkaa tämä tekninen selvitys, joten parlamentti tulee saamaan tästä tietoa mahdollisimman nopeasti. Ja vuoden 2009 mennessä, tämän vuoden loppuun mennessä tämä hiilivuotokysymys täytyy saada vietyä päätökseen. 250 kahdeksan teollisuusalaa on tutkittu ja ne sektorit ja osasektorit, joita on arvioitu, nimenomaan sen otsakkeen alla, että ne vaikuttavat, että siellä on suuri uhka hiilivuodolle, niin näille aloille tulee tällainen mitta ja ne tulevat saamaan apua ja tukea tämän hiilivuodon käsittelemisessä. Mutta teollisuussektoreille tullaan käyttämään hyvin kunnianhimoisia tavoitteita liittyen nimenomaan CO2-päästöjen vähentämiseen ja sitä kautta myös energiatehokkuus paranee. Benchmarkien laatiminen tulee olla viety loppuvuoteen 2010 mennessä. Ja olen vakuuttunut siitä, että tämä saadaan toteutettua ja se tulee toteutumaan hyvällä tavalla niin, että että teollisuudelle ei tule tästä lisää kustannuksia, mitä se pelkää. Sitten vielä autoista. Muistanette, että useassa tilanteessa olemme puhuneet autoteollisuudesta. Ensimmäinen valmistus teollisuuden ala, joka ajautui kriisiin. Ja jo vuosi sitten kesällä autoteollisuus oli ongelmissa. Me olemme tässä kuitenkin saavuttaneet tiettyä vakautusta jäsenvaltioissa – ryhtymällä toimenpiteisiin liittyen eh, autokannan, henkilöautokannan uudistamiseen ja että vanhoja henkilöautoja eh, on romutettu. Tiedän, että tämä on hyvin kiistanalainen toimenpide. Ja tällä on tavallaan pyritty jonkinnäköiseen pehmeään laskuun eh, sitten, kun nämä toimenpiteet loppuvat. Mutta yksi asia on selvä, että yli kymmenen vuotta vanhat autot ja niiden päästöt verrattuna uusiin autoihin ovat merkittäviä. Ei luonnollisestikaan ole yhtäkään sellaista autoa Euroopassa, joka tänä päivänä tuotetaan liittyen sen päästöihin ja, ja, ja bensankulutukseen, joka ei olisi paljon paljon parempi kuin ne autot, joita kymmenen vuotta sitten tuotettiin joten sillä tavalla tällä on positiivinen ympäristövaikutus. Mitä tulee autoteollisuuden keskipitkän ja pitkän aikavälin äh, suuntaan, niin uskon, että se lainsäädäntö, mistä olemme äh, sopineet, osoittaa hyvin selkeästi sen suunnan, mihinkä mennään, ja sen, että CO2-päästöjen väheneminen, jota me ei lopu tähän, mutta että nykyisellä teknologialla tämä ei ole vielä toteutettavissa, vaan koko ajan on parannettava polttomoottoreita niin, että siirrytään äh, esimerkiksi muihin polttoaineisiin ja sitä kehitetään. On myös totta, että Euroopan autoteollisuus, äh, sitä kannustetaan tähän suuntaan, koska se on ainoa suunta, jolla se pystyy pitkällä aikavälillä olemaan menestyksekäs. Tulevaisuuden auto. Minkälainen se on, mikä se on tänä päivänä. Te voitte ostaa lähes kokonaan päästöttömän auton jo tänä päivänä ehkäpä täällä on ihmisiä, jotka ovat tarpeeksi rikkaita näin tehdäkseen. Minä en kykenisi tällaista autoa itselleni vielä ostamaan. Me emme ole vielä päässeet siihen tilanteeseen, jossa ympäristöystävällinen auto olisi kohtuuhintainen ja toisekseen täyttää täyttäisi myös liikkuvuusvaatimukset, ne mitä meillä on. Siitä ollaan vielä kaukana. Ja toisaalta se, että tutkimuksen tutkimus on keskitetty tai keskitettävä nimenomaan tähän tavallaan akun kapasiteetin parantamiseen. No, ihme olisi, jos tämä nyt ihan lähivuosina toteutuisi. Mutta minusta tässä ei pidä huijata ihmisiä sanoa, että kaikki ää, ongelmat olisi jo ratkaistu. Et illalla pistää töpse, auton töpselin seinää ja sitten seuraavana päivänä ajaa taas parista kilometriä. No, tällainen pistorasia autolle ehkä vielä tulee, mutta tällä hetkellä ei. Kuluttajille, kuluttajat eivät vielä ole tähän valmiita. Mielenkiintoista on myös ajatellen eurooppalaista politiikkaa. On nimenomaan se, mitä General Motors aikoo tehdä. Ja General Motorsin toimia täytyy tarkastella myös tätä samaa taustaa vasten. General Motorsin pidättyvyys USAssa, sitä, että mm, ne tulisivat vastaan tavallaan eurooppalaisia yrityksiä. Opel on teknologian, se on johtava teknologiayritys liittyen tulevaisuuden autoon. Ja sen vuoksi on mielenkiintoista nyt nähdä, mitä General Motors eh, sin konserni tulee tekemään. Ja tuleeko se lähtemään tässä eh, tavallaan eurooppalaisille kannalle. Minusta on ihan mielenkiintoista nähdä, mitä tämä tulee tarkoittamaan ja merkitsemään esimerkiksi kilpailulle Ja me voitamme tässä kilpailussa vain, mikäli me toimimme johdonmukaisesti sillä poliittisella tiellä, eh, jonka me olemme itsellemme valinneet. Merci, eh, monsieur le... Kiitos eh, komission varapuheenjohtaja tästä äärimmäisen kattavasta esityksestä. Käsittelitte teollisuussektoria ja on selvää, että Tämä liittyy myöskin talouden ja, ja ympäristökysymysten yhdistämiseen, itse tehostamiseen yhdessä. Toimin tässä puheenjohtajana niin kauan kuin varsinainen puheenjohtaja saapuu jälleen paikalle. Nyt esittäisin kolmen minuutin puheaikaa ja kuullekin kysymyksen asettamista varten. Ja ensimmäisenä äh, François Grostet. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset niin ikään komission varapuheenjohtajalle. On totta, että nämä kaikki esittämänne aihekokonaisuudet toivat esiin sen, miten tärkeää on toimia nopeasti, ei pidä haskata enää aikaa. Ja, ja haluaisinkin puhua nyt erityisesti lääkekysymyksestä. Te totesitte, että lääkkeiden väärentämisen liittyen asiat etenevät aika jouhevasti, mukavasti. Kuitenkin, niin kuin tiedätte, kyseessä on kiireellinen asia ja se asettaa myöskin Euroopan unionin kansalaiset vaaratilanteeseen. Ranskan tuliviranomaiset itse asiassa asettivat 13 000 lääkeainetta koskevan kanteen juuri hiljattain. Tämä on osoitus siitä, miten monimutkaisesta kysymyksestä puhumme nyt. Myöskin laillinen jakelukanava on ongelma. Sekään ei välttämättä pysty kamppailemaan väärännyksiä vastaan. Ja samaten, kun tähän liittää vielä kaupan tilanne, käy entistä monimutkaisemmaksi. Nyt komissaari, kysyisinkin, ovatko komission ehdotukset riittäviä? jotta asia saataisiin järjestykseen? Ja mitä voitaisiin samanaikaisesti tehdä, koska kyseessä on yhteispäätösmenettelyyn kuuluva asia, joka vie aikaa, niin voisimmeko mahdollisesti jonkinlaisia väliaikatoimia ajatella? Sitten toinen kysymys liittyen tämänhetkisen sikainfluenssarokotukseen. Me olemme saaneet lääketeollisuudelta tietoa. Ja haluaisinkin kysyä, onko mahdollista nopeuttaa rokotteiden käyttöönoton aikataulua ja onko Euroopan parlamentilla myöskin komitologiamenettelyn puitteissa mahdollisuus tutkia asiaa ja pitää asia etenemistä silmällä. Nimittäin niin kuin sanottu, aika ei voi haaskata ja mitä voisitte näissä puitteissa ehdottaa, jotta saisimme käyttöön toime, toimia, joiden puitteissa voitaisiin lyhentää käsittelyaikoja ja vahvistaa Euroopan parlamentin roolia tässä kokonaisuudessa. Kein Problem, das schaffen wir noch in der Kürze der nächsten, nächsten fünf Jahren. No, kyllä tämä hoituu seuraavan viiden vuoden aikana. Kiitos. Tervetuloa komission jäseniä. Täytyy sanoa, että ei aina ole ollut niin komission jäsenten kohdalla, minkä olemme nähneet kuluneena vuosina, että ne asiat, jotka ovat meille erittäin tärkeintä, niin te hoidatte niitä suurella innolla ja asiantuntemuksella ja tulen todellakin olemaan pahoillani siitä, että te ette sitä ehkä mahdollisesti enää jatkossa tee. Jos se meistä on kiinni, niin kyllä taatusti teette. No, eh, ei tämä nyt liity ainoastaan tähän farmakologiapakettiin, vaan minun täytyy sanoa, että eh, teidän panostuksenne esimerkiksi kosmetiikkadirektiivissä ja eläinten, ehm, koeläinten käytön kiellossa ja muissa tällaisissa asioissa, niin kiitän teitä kaikesta siitä, mitä te olette tehneet. Nyt sitten äh, haluaisin sanoa jotakin näistä tästä, mitä te esititte liittyen terveyspolitiikkaa tähän farmakologiaan. Potilas, ää, äh, äh, ensinnäkin tämä ää, turvallisuus, lääkkeiden turvallisuus on asia, ää, joka on hyvä. Meillä on tietokanta se, että emme ole päässeet sinne kovinkaan pitkälle, ei ole teidän vikanne eikä parlamentin vika, vaan jäsenvaltioiden vika, jotka eivät ole antaneet eh, kunnollisia instrumentteja eh, toimittaa oikeata eh, informaatiota. Tämä koskee myös minun kotimaatani. Ja toivon, että, että, että jäsenvaltiot nyt tässä lähtevät uudelle tielle. No sitten mitä tulee lääkkeiden ää, väärentämiseen, tämä työasiakirja on erittäin hyvä ja kuten Grostet äsken juuri kuvasikin, niin se osoittaa, että me haluamme suojella potilaita. Me haluamme taistella näitä lääkkeiden väärentämisiä vastaan silloin, kun ne ovat vaaraksi potilaille. Tässä on kysymys nimenomaan reseptilääkkeistä, jotka voivat olla vaarallisia. Ja meidän uskon, että me pääsemme tässä hyvään lopputulokseen. Olen samaa mieltä kanssanne, kun näin mitä neuvoston työryhmä on tehnyt. Ja sitten vielä viimeinen asia tästä. Kaikkein vaikein on tämä potilaiden informaatioasia. Olen tässä nyt ihan voimaton. En voi ymmärtää, että potilasinformaation kohdalla eh, ihmiset reagoivat kuin Pavlovin koira ja sanovat, oh, tämä on mainontaa. No, ihan kuten komission ehdotuksessa eh, mitä siinä sanotaan, eihän tässä nyt lähdetä sitä muuttamaan, koska meillä on lää, lainsäädäntöä, jonka mukaan lääkkeitä ei saa mainostaa muuta kuin tällaisissa lehdissä, jotka on tarkoitettu lääketieteen työntekijöille, lääkäreille, sairaanhoitajille ja muille mutta mitä sitten tulee näihin erilaisiin artikkeleisiin naisten lehdissä ja muualla. Potilasjärjestöt ovat ihan oikeutetusti vaatineet, että potilaat saisivat saman aseman kuin sairaaloiden lääkärit ja sairaalatyöntekijät. Ei voi olla niin, että se, joka osaa englantia ja jolla on tietokone, saa tämän informaation, mitä hän tarvitsee amerikkalaisilta sivustoilta. Pyydän, että komissio, eh, komissio eh, tässä puhuu nimenomaan sairauteen liittyvään informaatioon. Ei tässä ole kysymys ainoastaan lääkkeistä, vaan ylipäätään koko sitä sairaudesta ja mitä siihen sairauteen liittyy. Me puhumme tässä tästä kokonaisinformaatiosta ja me uskomme, että eh, tämä olisi mahdollista saada tätä informaatiota. Se, että jäsenvaltiot neuvostossa ovat äh, tavallaan jo hylänneet tämän ehdotuksen, on skandaali. Se, että jäsenvaltiot eivät halua tämän parissa työskennellä, johtaa nimenomaan siihen, että ne eivät halua, että potilaat kykenevät samalla tasolla puhumaan esimerkiksi lääkäreiden kanssa. Ja minusta se on järkyttävää. Parannusehdotuksia saa aina tehdä, ehkäpä teidänkin ehdotuksenne parantaa tätä, mutta potilaiden informoiminen kaiken kaikkiaan, minusta me, meidän tulee hävetä, että tätä ei ole saatu toi, toimeenpantua me olemme tehneet enemmän esimerkiksi eläinten eteen kuin potilaiden eteen. Ihmiset, jotka ovat sairaita, ovat hyvin arassa tilanteessa ja, ja he ovat tavallaan taakka myös lähimmäisilleen ja itselleen ja koko kansanterveydelle. Joten sen vuoksi meidän täytyy todellakin saada neuvostosta vastaus ja kysyä ministeriltä, miksi te ette ole tehneet mitään, miksi te olette halunneet poistaa koko asian pöydältä. Kiitos Rova Rotberg. Rouva Riis. Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja. Lämpimät tervetuloa toivotukset komissaarille. Ja nyt toivon, niin kuin totta on, ei varmastikaan jatkossa enää toimi tähän yhteistyössä, mutta tämä loppuaika mieluusti kuitenkin näin toimitaan totesitte varsin oikein, että meidän on muutettava myöskin yleisesti toimintatapojamme jatkossa. Hienot periaatteet ja kauniit puheet eivät riitä. Meidän on toimittava myöskin konkreettisemmin. No niin, nyt sitten varsinaisen asia, eli farmakologiapakettiin. Toivottavasti pystyn puhumaan nopeasti ja lyhyesti vähän toistan tässä jo samoja asioita kuin äskeiset puhujat. Mutta eh, niin kuin todettu jo vuonna 2003 asiaa käsiteltiin ja todettiin, että tämän asian suhteen ollaan varsin eri linjoilla nimenomaan eh, potilaita ja lääketeollisuutta ajatellen. Tarvitsemme innovatiivisia eh, lääkkeitä, mutta myöskin yleisö lääkkeitä. Tämä on tosi asiassa. Myöskin potilaiden tiedottaminen, niin kuin komissari totesi, on äärimmäisen tärkeää ja tämä liittyy äh, siihen, mitä Dagmar äsken juuri totesikin, joskus asiat esitetään tabuna. Komissaari, äh, kysyisinkin, josko on mahdollista luoda, tämä ei tietysti nyt ole mikään uusi idea, mutta joka tapauksessa olisiko mahdollista luoda jonkunlainen riippumattomien tahojen ylläpitämä nettisivusto. En ole varma, josko luin ja tulkitsin oikein teidän ehdotuksia, mutta kuitenkin ymmärsin, että jonkunlaista hanketta olisi jo olemassa. On totta, että kaikilla ei ole pääsyä internetin piiriin, mutta siitä huolimatta tällainen ehdotus voisi olla hyvää. Äsken nimittäin mainitsitte jonkunlaisesta tiukemmasta, suppeammasta tiedonantomallista, jonka piirin pääsy olisi ainoastaan 30 prosentin luokkaa, joten ehkä nettisivusto voisi olla hyvä ajatus. Ja, ja mitä taas tulee lääkkeiden väärin, väärentämisen, varsin hyvin tiedätte, Euroopan parlamenttikin jatkuvasti saa siitä tietoa Tilanne on ryöstetynyt käsistä. Väärentämistapaukset ovat moninkertaistuneet. Kansalaisten ja, ja nimenomaan kaikkein haavoittuneempien kansalaisten tiedottaminen näistä asioista olisi äärimmäisen tärkeää ja, ja, ja kiireellistä. Haluaisin tästä jonkunlaista sisäpiiritietoa. Niin kuin sanottu, tekstiä on aika paljon muuteltu ja niihin komission teksteille yleensäkin käy, mutta joka tapauksessa väärännösten vastainen kamppailu on todella hankalaa ja jos ajattelee, miten vaikeaa esimerkiksi kosmetiikkadirektiivin yhteydessä tämä asia järjestäminen oli, niin on selvää, että toiminta ympäristö on aika rajallinen, mutta joka tapauksessa tähän on puututtava ja millä tavoin pystymme tätä kaiken kattavasti toteuttamaan. Jokaisella on tietysti omat toimivaltuutensa, mutta joka tapauksessa, niin olen pahoillani, jos nyt ylitin puheaikani. Mm. Niin, haluaisin vielä muutaman lisäselventävän sanan maahantuonti kysymyksen ja, ja vielä lisätietoja kamppailusta väärännöksiä vastaan. Kiitos. Herra Slyter. Jag vill också tacka för Hoigen för haluaisin kiittää herra ja myöskin hänen johdannostaan. Tämä hekolamppu oli alku ja ehkä voitaisiin lisätä tehokkuusvaatimuksia esimerkiksi venettemoottoreille ja lentokonettemoottoreille. Ne usein jäävät kansainvälisten, kansainvälisten sopimusten ulkopuolelle, että ehkäpä ne pääsisivät seuraavalle listalle, jossa vähennetään listaan energiatehokkuutta. Olen oikein iloinen, että että tämän kemikaalivirraston säästöt liittyen Reachin. Minä olen sitä mieltä, että, että rahaa ehdottomasti tarvitaan lisää. Ja minä uskon, että heidän nykybudjettinsa sääntö, emme me Reachia täytäntöönpanoja, elleivät heidän varansa merkittävästi lisännyt. Ja parlamentti tässä varmasti haluaa olla yhteistyössä komission kanssa. Nyt haluaisin ottaa lääkkeet esille. Minä en oikein ymmärrä, Usein sanoit, että et halua mainoksia. Ja sitten sinä sen kerrot näistä harmaista vyöhykkeistä ja niiden ongelmista. Ja joskus hän sanoi, että nämä terveysalan lehdet tai tavallisten lehtien terveyspalstat voisivat olla tällainen alue. Meillä on tässä kolme saksalaista päivittäisjulkaisia, jotka käsittävät TVtä. Tämä ei ole mikään feministinen julkaisu siis. kaikilla on on runsaasti mainoksia. Minä en oikein tiedä, miten pitää tulkita sinun lausuntasi, että meillä on harmaita vöhykkeitä. Eikö pitäisi olla selkeämpiä rankaistuksia, jotka jo johtavat toimituspolitiikkaa taloudellisista syistä? Minä haluaisin voimakkaammat sanktiot niille, jotka vaikuttavat toimitukselliseen sisältöön ää, mainoksilla. Sitten väärätyt lääkkeet, tämä on pelottavaa. Ää, se voi saada kaikenlaista, mutta ei tiedä, onko se oikea aina, onko, onko annos sopiva vai onko kyseessä jostain ihan muusta. Saman aikaan meillä on myös toinen ongelma. Tämä väärätyt lääkkeitä koskeva pelko, Tämä siihen, että astetaan liikkaa esteitä geneeristen lääkkeiden lailliselle tuotannolle. Esimerkiksi Hollannissa pysäytettiin suuri äh, lääkelähetys Intiasta Brasiliaan. Meidän täytyy löytää tasapaino, sillä emme halua, että köyhemmät maat tai me eurooppalaiset saamme heikommin käsiimme edullisia lääkkeitä. Meidän ei pitää suhtautua asiaan vainoharhaisesti kotimaassamme beaucoup. Kiitoksia. Arva Matias. Brigada, eh, senhor. Kiitos, herra komissaari. Mm. Kiitos, että tulit tänne valiokuntaan. Ehkäpä minä voisin sanoa jotakin farmakologiapaketista. Olen uusi esittelijä väärennettyjä lääkkeitä koskevan direktiivin puitteissa ja herra Adamoon. Kuuntelin näkökantaisi tarkkaan ja ymmärrän vastustuksen, mutta sallin, että seuraavat kommentit. Ajat ovat muuttuneet. On aika ajatella uhreja niitä potilaita, jotka ovat väärättyjen uhreja. Olen samaa mieltä kanssasi, kun sanoit, että täytyy ryhtyä ennaltaehkäiseviin toimintalalueella. Mutta parlamentin ja valiokuntamme työ pyrkii suojelemaan potilaita. Me haluamme parantaa kansanterveyttä. Ja Olemme nähneet komission ehdotuksen. Koen, että parlamentille pitää antaa tarpeeksi aikaa tehdäkseen työnsä ehdotuksen parissa. Haluaisin viitata myös muutaman muuhun asiaan. Komission laatinut direktiiviluonnoksen koskien potilaiden oikeutta tietoon. Ja tämäkin liittyy väärentämiseen. Potilas, joka lääkäri tarvitsee, menee apteekkiin uskoen, että ostaa oikeata tavaraa, aitoja lääkkeitä. Joten tuotteiden turvallisuus täytyy taata. Ja komissio muutaman ehdotuksen siitä, miten voimme parantaa lääkkeiden luotettavuutta joko lääkkeiden jakeluketjussa, jossa pitää olla seurattavuutta, joka ketjun vaiheessa valmistajalta kuluttajalle. Ja, voin, ja olen samaa mieltä komission ehdottamien toimenpiteiden suhteen tässä. Mutta asia täytyy miettiä. Siksi me tarvitsemme riittävästi aikaa. On joitakin alueita, jossa meidän täytyy olla voimakkaammin yhteistyössä konsensuksen luomiseksi. Määrittelyt, mitä pidetään lääkeväärennöksenä. Me tarvitsemme selkeän määritelmän, koska ainoastaan selkeän määritelmän pohjalta kykenemme taistelemaan lääkkeiden väärentämistä vastaan. Ja vain siltä pohjalta kansainvälinen yhteistyö onnistuu. Meillä on WHO, on maailman terveysjärjestön määritelmä. Ja olettaisin, että on se mahdollista käyttää Euroopan neuvoston määritelmää. Joten ensiksi pitää määritellä asiat selkeästi. Ja se kysymys on, täytyykö ottaa huomioon ainoastaan lääkkeiden aktiiviset lääkeaineet vai muut lisäaineet. Minulla on paljon aikaa käytettävänä, olen jo ylittänyt kiintieni, mutta haluaisin sanoa, että tässä on koko joukko muitakin asioita, joita täytyy käsitellä, esimerkiksi internetkauppa. Ja lopuksi halusin sanoa, että totta kai olen yhteistyössä kaikkien varjoesittelijöiden kanssa, jotta kykenemme parantamaan ehdotusta, jotta paremmin kykenemme suojelemaan potilaita ja kansalaisia, koska ongelma on olemassa vakava väärennösten luoma ongelma ja kansalaiset ja potilaat tästä kärsivät. Öö, Madame Janakudakis. Rouva Janakudakis. Sorry, um, I'm going to be passing my question on to my colleague. Siirrän kysymyksen kollegalle, eh, koska sain jo kutakuinkin vastauksen omaani. Monsieur Kalanan. Yeah, thank you. Sorry about the confusion. Anteeksi hämmennyksestä pari pointtia, jotka liittyvät komission jäsenen avauspuheenvuoroon. Kiitän teitä siitä, että tulitte tänne. Äh, hän on ollut sopivan suorapuhuneen mielipiteissään, niin kuin aina. Eikä hän puhunut mitenkään eri lailla tänään. Mitä tulee erittäin suorasanaisiin kommentteihin, että hehkolapoihin puhuen romanttisesta höpötyksestä ja Ehkolanpa hysteriasta. Osittain on oikeassa. Me haluamme siirtyä eteenpäin ja käyttää uusia energiatehokkaita lampuja mahdollisimman tehokkaasti. Mutta vaarana on, että kieltä otettiin käyttöön liian aikaisin ja monet kuluttajat menettävät luottamuksessa joihinkin uusiin vaihtoehtoihin, koska vaihtoehdot eivät monessa suhteessa ole yhtä hyviä kuin varsimmat hehkulamput. Niiden energiatehokkuus on paljon parempi mutta niiden valo, valon tuotanto on heikompi ja niiden käytettävyys esimerkiksi himmennysjärjestelmän kanssa on heikompi. Kiinnostavia teknologisia edistysaskeleita on putkessa, mutta ne eivät ole vielä markkinoilla. Toivottavasti komissio pitää tämän mielessään ennen kuin se hehkulamput kieltää ja Iso-Britannian niin, kuluttajat tekevät paniikkiostoksia. Hamsteroina tein mahdollisimman paljon hehkulampuja. Pelätään, että uudet lamput eivät vanhoja parempia ole. Ja sitten autot. Ja sitten useamman kiinnostavan väitteen yksi ja erityisesti mieleen. sanat, että emme ole vielä siinä vaiheessa, jossa ympäristöystävälliset autot ovat maksukyvyn rajoissa – Kysymys on siitä, miten määrittelette ympäristöystävällisenä ajoneuvon. Voisitko vähän laajemmin puhua tästä asiasta? Komission jäsen ei myöskään esitellä mitään kantaa komission tulevasta ehdokkaasta hiilidiautojen ja ää, äh, pakettiautojen ja kevyyteen pakettiautojen hiilidioksidipäästöstä. Tämä oli silmään pistävä poisjäänti. Kertoisitko vähän lisää tästä ehdotuksesta? Kiitos. Nyt ehdottaisin, että viimeisenä tämä ensimmäisen kerroksen puheenvuoro antaisin Trova Rospakille. Kiitos puheenjohtaja. Kysymykseni liittyy siihen, että monta kertaa jo sanottu ja useat kollegat ovat että paljon tuotteita valmistetaan lähi Ja kysymys on, että miten luotettavia nämä ää, Aasiassa valmistetut tuotteet, onko meillä mitään mahdollisuuksia varmistaa asioita siellä paikan päällä? Meillä on lisäkysymyksiä, mitä lääkeaineiden vaikutukset ovat niiden suhteen ei ole riittävästi tietoa potilaille. Tämä hehkulapokielto on astua voimaan tämän. Me tiedämme kuitenkin, että nämä säästölamput, niitä on vain viidessä eri värissä. Monissa paikoissa näitä säästölampoja on vaikea käyttää, koska niiden valon laji on hyvin väärä. väärä. Ehkä se meidän pitäisi kunnianhimoisemmin hypätä seuraavaan sukupolven eli LED-lamppuihin. Kiitos. Annan nyt puheenvuoron komissaarille. Teillä on mahdollisuus vastata esitettyihin kysymyksiin. Kiitos puheenjohtaja. Kysymyksiä esitettiin lukuisa määrä. Mieluusti nyt niihin vastaan he vastaan ensimmäisen toiseksi viimeisen kysymyksen, nimittäin väärännys kysymykseen. Siihen Rova Krostet ja muuta viittasivat. Euroopan komission ehdotus koskee pelkästään laitonta kauppaa. Me voimme tietysti vastuullista itsemme ja pyrkiä langettamaan sanktioita pelkästään laittomilla markkinoilla. Tämä on ongelma ja niinpä pyrimme siihen, että laillisille markkinoille tällaisia väärännyksiä ei joudu. Emme voi sinänsä käyttää sanktioita. Eli toimimme laillisin keinoin, jotta voisimme taata lääkkeiden <clears throat> laillisuuden ja sen, että ne on myöskin laillisesti valmistettu. Nämä ovat aivan keskeisiä kysymyksiä. Lääketuotteen eh, on oltava siis takuu varma potilaan kannalta. Se, mitä tuoteselustuksessa lukee, sen on vastattava myöskin tuotteen koostumusta. Tällä tavoin pyrimme kaiken kattavaan lähestymistapaan. Toisin sanoen, niin kuin sanottu, tuotteena vastattava tuoteselostetta. Entä sitten jakelukanaviin liittyvät kysymykset? Se, miten se hoidetaan, on lainsäätäjän kannalta hieman hankalaa. Jos meillä on kuitenkin ajatuksia siitä, miten asia voidaan paremmin hoitaa. Olen täysin avoin sille toki, mutta ei ole olemassa oikeastaan mitään teknisiä mahdollisuuksia parantaa vielä esimerkiksi pakkausten sinetöintiä ja, ja autenttisuusvarmistusta, jos on laatikko tai purkki, jonka saa apteekista niin äh, kyllähän siellä apteekissa tämä purkki tai, tai laatikko, niin se, siinä on tämä viivakoodi, se, se luetaan siellä apteekissa ja sitä kautta tarkistetaan, että se on nimenomaan se paketti, jonka se tuottaja on tehnyt ja että siinä on se oikea tuotenumero, joka siinä oli, kun se lähti sieltä tehtaasta. En minä ainakaan tiedä, millä tavalla tätä voitaisiin parantaa vielä, mutta sen takia me teemme yhdessä tätä työtä, että ehkä löydämme parempiakin ratkaisuja. Mutta väärennyksissä äh, hän on kysymys nimenomaan tästä vaikuttavasta aineesta. Kun lääke on väärennetty, niin silloin yleensä nimenomaan nämä vaikuttavat aineet on väärennetty. Sitten täällä oli monimutkainen kysymys tässä lopussa. joka itse asiassa meni jo aika kauaksi tästä itse kysymyksestä väärennetyistä lääkkeistä. Sinä te kysytte enemmän sitä, miten toimitaan esimerkiksi perinteisten lääkkeiden parissa tai lääkkeiden kanssa, jotka tulevat äh, muualta maailmasta, ajatellen vaikka intialaisia, mm, japanilaisia, kiinalaisia lääkkeitä. Erityisesti intialaiset lääkkeet on asia, joiden parissa olemme tehneet työtä. Nämähän eivät äh, ole äh, tällaisia reseptilääkkeitä. Ja kun puhutaan äh, väärennys, väärennyksistä ja siitä, miten suojellaan reseptilääkkeiden väärentämisestä, niin me emme puhu näistä muista lääkkeistä. Kun on kysymys näistä perinteisistä lääkkeistä, niin täytyy tietää, että eivät nekään aina ole täysin harmittomia kuin mitä ihmiset luulevat. Ikävä kyllä. Esimerkiksi perinteisissä intialaisissa lääkkeissä olemme voineet tiettyjen lääkkeiden kohdalla todeta, että ne sisältävät vaarallisia aineita ja niin paljon niitä aineita, jotka ylittävät moninkertaisesti meidän rajamme, vaikkakin nämä äh, lääkkeet ovat olleet käytössä vaikkapa 50 vuotta markkinoilla Intiassa, eikä ole todistettavissa, että ne ovat aiheuttaneet jotain vahinkoa. Mutta tämä on aikamoinen ongelma. Ei tässä ole kysymys äh, väärennyksestä, vaan tässä on kysymys siitä, mitä äh, hyväksytään ja sallitaan ja mitä ei. Selvää on, että taistelu väärennyksiä vastaan ja laittomia ketjuja vastaan, niin siinä mukana ovat monet viranomaiset, tulli, valvontaviranomaiset ynnä muut, ynnä muut. Joten tässä on paljon viranomaisia mukana. Tässä on sillä tavalla, että tietyssä maailmanosassa valmistetaan väärennettyjä lääkkeitä, jotka on tarkoitettu köyhille maille. Ja nämä lääkkeet kulkevat usein Euroopan kautta, taikka niitä osittain myös valmistetaan Euroopassa. Mutta normaalia on kuitenkin se, että jossain tehdään suuri määrä väärennettyjä lääkkeitä ja se on tarkoitettu esimerkiksi jollekin Afrikan maalle. Ja sitten tämä erä väärennettyjä lääkkeitä toimitetaan Euroopan kautta mutta niitä ei ole tarkoitettu Euroopan markkinoille yleensä. On todella harvinaista, että väärennettyjä lääkkeitä olisi valmistettu Euroopan markkinoille. Tätä tapahtuu vain erittäin kalliiden tällaisten lifestyle-tuotteiden kohdalla. Ja jos nyt tilaa jostain pienestä afrikkalaisesta maasta, oudosta osoitteesta jonkun tällaisen elämäntapaa parantavan lääkkeen, joka normaalisti maksaa 120 euroa ja sen saa 18 eurolla, niin kyllä siinä pitäisi hälytyskelloja soida. Ja jos ei mitään jos, jos sen kuitenkin siltä tilaa, niin ei minulla nyt kauheasti myötätuntoa näitä ihmisiä kohtaan ole. Minä toivoisin enemmän kansainvälistä yhteistyötä mutta tämä vaarallinen tilanne. Nämä väärennettyt lääkkeet, joita on tehty tietyille markkinoille, että niitä vastaan voitaisiin taistella. Mutta se on mahdollista vain siinä vaiheessa, kun me teemme paljon paljon enemmän markkinoiden valvomiseksi ja lupaviranomaisten kouluttamiseksi. Ja tämä koskee nimenomaan näitä pieniä köyhiä maita, joilla ylipäätään ei ole edes mahdollisuutta toteuttaa kaikkia näitä valvontamenetelmiä, joita me täällä Euroopassa teemme. Mutta kuten sanottu, niin jos on parannusehdotuksia, niin toki minä otan ne mukisematta vastaan. Farmakologiapaketista ja tästä potilasinformaatiosta. Olen kiitollinen näistä huomioista, joita Rod Beren ja muut esittivät. Minulla on sellainen pyyntö, että mikä tulee objektiivisuuteen. Että sitä ei liioin unohdeta. Se on ihan niin, kuten Rothberg sanoi, minä sanoisin vain toisin sanoen. Ihmisillä on mahdollisuus saada informaatiota, mutta ongelma on se, että heillä on pääsy sellaiseen informaatioon, josta he eivät tiedä, onko se mainos vai onko se informaatiota koska esimerkiksi Amerikasta tuleva informaatio ei sitä koske samat säännöt ja tiukat mainontakielot kuin Euroopassa. Lääkkeiden mainonta Amerikassa ei ole kiellettyä, joten äh, jos nyt Amerikasta tulee tällaista mainontaa, niin eihän se ole objektiivista. Mutta siis eurooppalainen äh, lääkkeiden käyttäjä ei saa tätä amerikkalaista informaatiota itselleen, mutta jos hänellä on tietokone, niin hän, hän pysty sitä itse käyttämään. Joten eh, ei, on vaikea myös suojella ihmisiä kaikelta informaatiolta. Eh, Schlüter puhui tästä harmaasta eh, alueesta. Tässä tarvitaan myös jo toimittajien etikkaa, eikä toimittajien etikkaa voida lailla määritellä. Jos te luette lehteä, niin kyllä te tiedätte, mitkä ovat ne heikot kohdat. Terveyssivut, autosivut ja matkailusivut. Miksi? No siksi, että julkaisija ei voi koskaan olla ihan varma siitä, mistä tavallaan tämä artikkeli tulee ja onko se tavallaan mainostajien vaikutuksen alainen tai, tai niin edelleen. Ja kun puhutaan potilasinformaatiosta, niin esimerkiksi saksalaisessa todella suuressa lehdessä oli kokonainen sivu tästä professorista, joka on erittäin kuuluisa, joka puhui sen puolesta, että pitäisi rokottaa rokottaa kohdun kaulasyöpää vastaan. Erittäin vaikea ja tärkeä aihe. Ja mies on ihan, oike, hänellä on oikeus sanoa oma ää, mielipiteensä. Mutta jossain tässä artikkelissa olisi pitänyt kuitenkin sanoa, että tämä kyseinen professori työskentelee siinä lääketeollisuuden alalla, joka valmistaa tätä rokotetta. Sen vuoksi me tarvitsemme jonkinnäköisiä käytännesääntöjä, joka ei koskisi ainoastaan lääketeollisuutta, vaan myös medioita. Me tarvitsemme selkeitä sääntöjä ja itsesäätelyä, koska emme me tiedä, millä tavalla me sitä muuten, sen muuten tekisimme. Emme me kykene saamaan täyttä medioiden valvontaa tai sensuuria. Minä uskon, että tämä on mahdollista ainoastaan itsesäätelyn kautta. Eli nimenomaan näillä harmailla aloilla. Mutta jos haluan, että teollisuus tai tietty osa teollisuudesta suhtautuisi hieman vastuullisemmin eikä pyri kiertämään lainsäädäntöä ja sitä kautta sitten mainostamaan. Mutta jos haluan näin, niin silloin minun täytyy tarjota heille jonkinnäköistä muuta vaihtoehtoa, avointa vaihtoehtoa. Joten tähän liittyy aika paljon politiikkaa ja meidän täytyy miettiä, millä tavalla tämä voitaisiin tehdä. Mielestäni oli hyvin mielenkiintoista. Kukas se nyt oli? Joku teistä teki ehdotuksen tällaisesta äh, nettisivustosta, oliko se edustaja Riis, kyllä. Ja se oli minun mielestäni erittäin mielenkiintoinen äh, ehdotus. Ja tätähän, tämä voisi olla yksi mahdollisuus, tämä, voitaisiin, tämä voisi olla lisänä. Eli luodaan tällaisia informaationeutraaleja sivuja, jossa ei ole taustalla minkäännäköisiä kaupallisia etuja. Ei julkaisijan, ei lääkkeiden valmistajien, edustajien. Ja että olisi tällainen objektiivinen tila tai paikka, jossa sitten, josta potilaat kykenisivät löytämään informaatiota. Tämän asioita voitaisiin miettiä oikein mielelläänkin. Ja pyydänkin, että parlamentti kehittelisi tätä ajatusta eteenpäin. Tämä on hyvin mielenkiintoinen ajatus. Sitten Grostetille liittyen näihin ää, rokotteisiin – Nähtävästi aikaisemmin on ollut sellainen menettelytapa, joka ei ole ollut sataprosenttisen tyydyttävä. Ja minusta me varmasti voimme ja meidän pitääkin löytää ratkaisu, joka varmistaa sen, että parlamentin oikeus olla mukana päättämässä lääkkeiden myöntämisen kohdalla, että se ei tavallaan ole ristiriidassa sen kanssa, että voidaan tehdä nopeita päätöksiä. No olen siis jo oman kauteni lopussa. Ja voin kertoa, että se mikä minua on häirinnyt on ollut se, että minä poliitikkona, joka ei ole opiskellut mitään lääketieteellistä asiaa, niin, niin en minä voi kääntyä vastustamaan tieteellisen valiokunnan suosituksia. E, jos, jos on kysymys lääkkeistä, jota on, on, on määrätty vuosia, miten minä sitten poliitikkona voisin oikeutetusti sanoa, että he ovat oikeassa tai väärässä, kun he ovat puolesta tai vastaan? En minä tiedä. En minä, en minä voi päättää tämän asiantuntijaneuvoston suosituksia vastaan. Jos he sanovat, että jokin lääke voidaan hyväksyä tai ei voida hyväksyä, niin enhän minä voi toimia muuten kuin, että hyväksyn sen, mitä he sanovat. Koska eihän, eihän parlamenttikaan voi lähteä täällä omia tutkimuksia tekemään lääkkeistä ja muista. Joten emmehän me voi tehdä muuta kuin noudattaa ja seurata sitä asiantuntemusta, mitä meillä on tai mitä me saamme niin, että löydetään ratkaisu. Mutta kiista tilanteissa <clears throat> niin silloin me, jos, jos otetaan mukaan esimerkiksi poliittiset näkökannat äh, lääkkeiden äh, markkinoille pääsyyn, niin, niin siinä vaiheessa äh, parlamentti puuttunee asiaan. Sitten vielä lopuksi. Niin, herra Kälän, nämä hehkulamput, niin no eihän se nyt tapahtunut yön yli, vaan tämä nyt on ollut päätös, joka on ollut tiedossa jo vuosia. Ja voisi sanoa, että hyökyaalon lailla ihmiset olivat tämän puolella. Ja sitten yhtäkkiä on tullut vasta aalto. En tiedä, kenen intressit siellä taustalla ovat, mutta tämä kuitenkin herättää minussa epäluuloja. Mutta toistan, me, meidän täytyy tehdä tämä lopullinen askel, jotta voimme lopettaa ilmastonmuutokset ja planeettamme tuhoamisen. Mutta samanaikaisesti emme voi sanoa, että emme haluakaan tehdä mitään Meillä täytyy olla poliitikkona rohkeutta sanoa tämä kansalaisille. Sitten autoista. En minä sanonut ympäristöystävällinen auto, minä sanoin päästötön auto. Siis ympäristöystävällinen auto, niitä saa jo tänä päivänä. Nekin ovat hieman kalliimpia kuin muut mutta minä puhun tästä CO2-päästöttömästä autosta. Se on teknisesti jo tänä päivänä mahdollinen, mutta kuten sanottua, se on kallis. Minun käsittääkseni kehitys tulee menemään siihen, että yhä enemmän ja enemmän me tulemme saamaan tällaisia hybridiautoja. Ja että kaupungeissa – tullaan käyttämään enemmän ja enemmän, sisäkaupungeissa tullaan käyttämään näitä sähköautoja. Ja ehkä sitten pitemmillä matkoilla käytetään tätä klassista polttomoottoria, joka ehkä ainakin vielä toistaiseksi on parempi. Ja ehkäpä sitten kymmenen vuoden kuluttua sitten tämä energia, niin akku, akun säästömahdollisuus on, on, on parempi ja silloin voidaan käyttää muita vaihtoehtoja ja silloin voidaan käyttää tätä ympäristöystävällisempää sähköä. Mitä tulee näihin ää, muihin autoihin, en minä ole kuullut, ei komissio ole tehnyt mitään ehdotusta vielä näistä bussi- ynnä joukkoliikennevälineistä. Onhan selvä, että CO2 päästöjä täytyy vähentää kaikissa liikennevälineissä ja ainoastaan henkilöautoissa. Ja tämä luonnollisesti koskee myös näitä kevyitä liikennevälineitä. Mutta mikä tässä tulee olemaan aikataulu, en tiedä. Minä en usko, että tällä hetkellä se vielä olisi järkevää sen vuoksi, että tällä hetkellä valmistajat investoivat henkilöautoihin, joka on tämä suurin. Ei heillä nyt ole rahaa ja mahdollisuuksia investoida vielä näihin muihin vaihtoehtoihin. Mutta minä tuen sitä ajatusta, että eteenpäin mennään, jotta CO2-päästöt vähenevät kaikissa aluksissa, rautateillä, lentokoneissa, kaikessa. Kiitos. Kiitos komission varapuheenjohtajalle. Meillä on vielä 35 minuuttia aikaa, arvon kollegat. Ja pyrin antamaan puheenvuoron nyt mahdollisimman monelle. Haluaisin kuitenkin rajoittaa puheajan puolentoista minuuttiin. Toivon mukaan se onnistuu, koska meillä on valtaisa määrä puheenvuoropyyntöjä vielä. Ensin äh, herra Christopher Williams, puheenvuoro teillä. Kiitos. Ö, äh, on äh, hankala pitäytyä puolentoista minuuttiin tässä lääkekysymyksessä, mutta yritän. Aluksi sanoisin, että olen oikein iloinen, että olette täällä ja ilolla kuulin Rodmerin tie ja Riissiä. Näyttää sillä, että pohjimmiltaan olemme samaa mieltä asiasta. On todella tärkeää, että, että yhteisymmärrys saadaan aikaan mahdollisimman nopeasti että tiedon pääsy on tasavertainen. Ottaa huomioon, että on paljon epäasiallista tietoa ja meidän täytyy vahvistaa potilaiden sitoutumista tiedon saantiin. Tämä kiistanalaisin on ihan selvästi se, mikä on kiistanalaista on ihan selvää, mutta neuvoston jarruttaminen ja myöhästely pitkän odotuksen jälkeen ei ole hyväksyttävää. Tässä on nyt kahdeksan vuotta työskennelty ja ei ole niin, että Potilasjärjestöt haluavat sitä. Kukaan ei voi olla tyytyväinen nykytilanteeseen. Euroopassa on mitä erilaisempia järjestelmiä. Ja potilaat eivät saa sitä tietoa, johon heillä ei ole, johon heillä on oikeus, jolleivät pääse äh, internettiin käsiksi ja se väitä, että he ovat amerikkalaisia. Meidän täytyy ajatella ehdotusta kylmäveristä, mutta yksityiskohdista ei ole vielä keskusteltu. Minä epäilen, että neuvosto ei halua, että potilaat olisivat vahvoja. Tässä pelätään, että ää, potilaat, jotka käsittävät kysymyksiä, ovat kalliita, aiheuttavat hankaluuksia. Ja silloin tämän talon täytyy sanoa, että potilailla on oikeus tietoon ja esit- vaatimusten vastittamiseen. on vaikea saada tietoja neuvostosta, joka ei asiasta yksinkohtaisesti keskustele, mutta yksi ongelma näyttää olevan tämä etu, tiedon etukäteen arviointi. Jossakin on perustuslaillisia ongelmia. Tämä kanssa jotkut maat ovat sitä mieltä, että etukäteisarviointi on byrokraattista. Olisikohan ne komissiolla joku muu ratkaisu sen takaamiseksi, että tiedon laatukriteerit täytetään, jotka eivät sisältäisi etukäteisarviointia, kun tämä nyt vaikuttaa jäsenmaalle sitten olevan ongelma. Kiitos yrititte keskittää tarmonne pysyäkseni aika rajoissa. Sitten herra Rotti. Kiitos puheenjohtaja. Komission jäsen on hyvin kiitollinen teille näistä hyvin selkeistä ää, äh, sanoistanne. Me olemme puhuneet paljon kriisistä, ja kriisiä voidaan käyttää myös mahdollisuutena. Tämähän on iskenyt nimenomaan autoteollisuuteen aika kovasti, kuten tekin sanoitte, mutta äh, kollega Kälänenkin puhui täällä äh, jo näistä äh, CO2-päästöistä ja autoista ja siitä, miten niitä voidaan tukea. Mutta ongelma nyt on se, että, että jäsenvaltiot ovat muuttaneet äh, verotuskäytäntöään CO2 päästöjen mukaisesti, joten mitenkä tätä voidaan nyt sitten, nämä voidaan yhdistää. Ja sitten esimerkiksi tämä euro 6 näille vahvoille, raskaille hyötyajoneuvoille. Siitä saatiin sopimus aikaan ensimmäisessä käsittelyssä, mutta nyt tätä ehdotusta nähtävästi tullaan siirtämään eteenpäin koska koko kesätauon aikana on ollut huhuja siitä, että tämä ehdotus siirtyy eteenpäin. Ehkäpä te voisitte kertoa, mikä tilanne todellakin on. Ja sitten vielä äh, kiitokset hyvästä yhteistyöstä viime äh, kaudella. Emme me aina olleet samaa mieltä, mutta äh, kuitenkin yhteistyö on ollut hyvin rakentavaa. Ja toivon, että teidän seuraajanne tulee jatkamaan sitä samalla tavalla beaucoup pour votre esprit de synthèse. Kiitos tästä nopeasta puheenvuorosta. Ja sitten Chris Davis. Chairman, I have a... Pääjohtaja, minulla on kysymys, joka koskee ajoneuvoja ja ilmaston lämpenemistä. Olen kertonut hänelle tästä. uusille jäsenille sen pitäisi selvittää, että ilmastointijärjestelmä ilmastointijärjestelmät, autosi, joita käytämme, käyttävät HFC 143A järjestelmissä jonka ilmastovaikutus on 400 kertaa korkeampi kuin hiilidioksidille. Ja siksi me otimme käyttöön äh, lainsäädännön, että, 2011 lähtien uusissa autoissa käytetään äh, järjestysainetta, jolla on paljon pienempi ilmastovaikutus, mikä on luonut uusia järjestelmiä, mutta minun vaikutelma on, että auton valmistajat pyrkivät välttämään velvollisuuksia, koska näitä uusia järjestysaineita ei ole juuri tilattu. Jossakin tapauksessa ää, nämä tilaukset on peruttu. Komissio antoi ilmeisesti kansainvälisille viranomaisille selkeän kirjeen, jossa tämä lainsäädännön henki ja kirjan on tehty selväksi, mutta nyt autovalmistajat ovat ilmoittaneet, että nämä uudet tuotteet eivät ole käytettävissä vielä 2011. Jos näin on, niin pääsyy sillä lienee, että auton valmistajat eivät tilaa näitä korvaavia tuotteita, joten syy on valmistaja. Ja kun Kööpenhaminan konferenssi lähestyy, tilanne vaikuttaa sillä, että jotkut valmistajat pellelevät, pelaavat peliä ja halveksuvat huoltamme ilmaston lämpenemiseen liittyen. Ja kysymyshän on sitten, että kuka ensiksi antaa periksi. Jos Euroopan unioni peruttaa niin sitten äh, tulvasulut aukevat kaikenlaisille toimenpiteille vaatimuksille autoteollisuuden suunnalta. Herra komissaari, pist, pist, nokitatko ja osoitatko, että autoteollisuus bluffaa ja vaaditteko, että nämä uudet ja mitkä seuraukset siitä on, jos uusia järjestelmiä jätetään käyttöön? Satu Hassi. Thank you, Mr. Chairman. All my question... Kiitos, äh, puheenjohtaja. Minun kysymykseni liittyy REACHiin. Komission jäsen, te mainitsitte kemikaaliviraston rahoituksen ja olen samaa mieltä, että ei ole hyväksyttävää, että meillä on lainsäädäntöä, mutta ei tarpeeksi rahaa viraston toimia. Ei liioin ole hyväksyttävää, että vesitetään tätä lainsäädäntöä vakavasti toimeenpanon aikana. Näin on tapahtumassa niin kutsutussa äh, ehdokasluettelossa, joka on se kaikkein äh, vahvin äh, keino, mitä Richissä on eli aineet, joista tiedetään, että ne ovat äh, karsinogeenisiä tai vaikuttavat lisääntymisterveyteen tai johonkin muuhun. Ja äh, että ne on autorisoitava ennen kuin niitä saadaan ottaa käyttöön. On jo noin 800 ainetta, joista tiedetään, että ne ovat karsinogeenisiä tai äh, niissä on muuta vastaavia aineita. Ja sitten on, on paljon muita, jotka sisältävät raskas. No, mutta joka tapauksessa tällä ehdokaslistalla on vain 15 ainetta, joka merkitsee sitä, että on satoja karsinogeenejä, jossa kuluttajan oikeus saada tietoja ei tapahdu. Ajatellen vaikkapa lakanoita lainsäädäntö sanoo, että minulla kuluttajana on oikeus tietää, mikäli näissä lakanoissa tai sänkyvaatteissa on karsinogenisia aineita. Mutta on satoja karsinogeenejä, joista en saa tietää, tai minun tyttäreni ei saa tietää, johtuen nimenomaan tämän listan lyhyydestä. Ja te Verhoigen, teidän osastonne komissiossa on blokeerannut tämän ehdokaslistan laajentamista kaikkiin tunnettuihin karsinogenisiin aineisiin. Miksi? Miksi te olette blokeeranneet tämän laajentamisen? Kiitos puheenjohtaja, komission jäsen. Ensinnäkin ekodesign. Olen ihan samaa mieltä. On argumentteja käyttää sitä jäsenvaltiossa, mutta meillä on kuitenkin tässä poliittinen ongelma. Kaliforniassa ja USAssa äh, hehkulamput on kielletty, eikä sieltä käyty mitään tällaista keskustelua sen vuoksi, että kaikki tiesivät, että äh, tässä on ihan tarpeeksi äh, argumentteja. Mehän tiedämme, että aina helposti syytetään Eurooppaa, kun Eurooppa on ollut mukana päättämässä asioita. Minusta meidän pitäisi nyt vedota hallituksiin, että ne pitävät kiinni siitä, mistä yhdessä on päätetty. Sitten toinen nämä kevyet hyötyajoneuvot. Jos komissio tekee tänä vuonna ehdotuksen tästä, niin eihän se tarkoita sitä, että kaikkien täytyy ostaa uusia autoja välittömästi. Ei vaan meillä on aina näitä siirtymäkausia, joten sen vuoksi teidän argumenttinne, miksi tätä ehdotusta tänä vuonna ei tehdä, ei minusta ole riittävä. Kolmas asia, joka liittyy tähän lääkepakettiin puhun vain tästä äh, potilasinformaatiosta. Äh, tästä ollaan eri mieltä, äh, eri näkemyksiä valiokunnassa. Tämä teidän täytyy kertoa myös teidän seuraajallenne. Me, kun katsoo tätä komission ehdotusta, niin siinä sanotaan aika selkeästi, että oikeastaan muutetaan vain mainonnan määritelmä. Täällä me olemme siis muuttaneet määritelmää, eikä se silloin vielä takaa sitä, etteikö tulisi mainontaa. Ja informaatio äh, kuluttajille äh, voi hyvin helposti olla myös äh, mainontaa. Minä olen sitä mieltä, että potilasinformaation ei tule tulla ainoastaan tuottajalta, potilaalle, vaan että saadaan objektiivista informaatiota kaikilta tahoilta. Sitä kautta me pääsemme helpommin tavoitteeseen kuin että jos keskitymme vain tähän yhteen tiehen. Panjo. Kiitokset. Äh, sitten Gilles. Oui, euh, monsieur le commissaire. Komissaari, äh, komissaari puheenjohtaja, kiitokset äh, tällaisesta voluntaristisesta keskustelusta, ähm, mutta sitä ei kuitenkaan saa sekoittaa politikointiin eikä sääntöjen purkamiseen. Niin kuin viime vuosina Euroopassa on valitettavasti käynyt. Äsken saimme monenkin kollegan äh, suulla äh, kuulla äh, väärennyksistä ja vaikuttaisi siltä, että minkäänlaista varsinaista toimintaa ei ole käynnistetty esimerkiksi poliisivoimien piirissä tai, tai valvojen piirissä ylipäätään. Te puhuitte laillisesta ketjusta ja laittomasta ketjusta, mutta nyt haluaisin tietää, oletteko olleet yhteydessä muiden kansainvälisten järjestöjen, järjestöjen ja, ja, ja instanssien kanssa, jotta asiaan pystyttäisiin puuttumaan. Mehän olemme tietysti eurooppalaisina uhreja, mutta myöskin muualla päin maailmaa uhreja on ja jopa paljon enemmän kuin täällä. No niin, nämä harmaat alueet siis pitäisi nyt saada poistetuksi. Täällä on puhuttu myöskin potilaiden eh, tilanteesta ja potilasvarmuudesta. Potilaat jätetään yksi, minkälaista oikeudellista viitekehystä ei ole olemassa. Kuitenkin vastauksessanne puhuitte jatkuvasti huolimatta äh, mainonnasta, jota, jota lääkemaailma harrastaisi. Harrastaa, mitä tällä oikeastaan tarkoititte? Elnök úr, köszönöm a szót, tisztelt biztos úr. Nem véletlenül besz... Kiitos. Komissaari, e, ei liene sattuma, että usein kun puhumme mainonnasta, puhumme nimenomaan lääkemainonnasta. Se perustuu siihen valtavaan etun ja voitto, jota lääketeollisuus saa osakseen. Usein kuitenkin mainonta on haitallista nimenomaan potilaiden kannalta. He ajautuvat väärätyyppisten lääkkeiden piiriin. Niinpä uskonkin, että Euroopan unionin kansalaisten elämä pitäisi kiinnittää entistä enemmän huomiota. Siksi tarvittaisiin tarkempaa lainsäädäntöä sekä lääketeollisuutta että jakelukanavia silmällä pitäen. Median harjoittama mainonta on äärimmäisen haitallista, niin kuin totesitte. Ajattelen tässä nyt erityyppisiä lääkeaineita, vaikkapa diettivalmisteita ja, ja muita samantyyppisiä lääkeaineita. Lääkkeiden on oltava varmoja. On totta luonnollisesti, että erojakin on olemassa, mutta meidän pitäisi nyt keskittyä siihen, että löydetään oikeat toimenpiteet. Ei riitä, että Brysseliin perustetaan jonkunlainen toimisto, joka valvoo mainontaa. Ei, me tarvitsemme myöskin lääketieteellistä tutkimustietoa asiasta. Mutta niin kuin sanottu, jonkunlaiset mainonta säännöt pitäisi saada aikaiseksi ja, ja, ja muutoinkin on sääntelyä pitäisi lisätä. Äh, Kiitos. Haluaisin tukea Günther Verhoegenia lähes kaikissa asioissa. Mutta mitä tulee tähän kemikaalivirastoon, jonka ongelmat täytyy ratkaista samoin kuin ekodesign reachissa ja autoissa, niin tämä johtaa aina konflikteihin jäsenvaltioissa. Jäsenvaltiot, kuten Peter Liisi sanoi, ovat mukana neuvottelemassa, mutta sitten toimeenpanossa ne aiheuttavat ongelmia. Ja ongelmat saadaan ratkaistua vasta siinä vaiheessa, kun komissio oppii esittelemään hieman avoimemmin omia esityksiään ja ehdotuksiaan. Koin tämän jo Richin kohdalla komission jäsen iski tuhat sivua pöytään ja sitten pääsihteeri selitti jotakin ja sitten komission jäsen katosi. Tätä olen kritisoinut usein ja sitten kun kansalliset edustajat lukevat vain näitä negatiivisia asioita lehdestä, niin voitte kuvitella, <laughs> mitä tapahtuu. Sitten toinen asia. Kaikki ne hyvät asiat, mitä te olette tässä nyt esitellyt. Mikäli yritykset minun kotimaassani ja muissa maissa – kuten jo aikaisemminkin olen sanonut, että eivät saa pääomaa. Jos heillä ei ole pääomaa käytettävissä, niin silloin teidän täytyy huolehtia siitä, että yrityksillä on käytettävissään pääomaa. En minä puhu tässä nyt ihan tyhjästä, vaan minä olen itse yrittäjä ja rahaa ei ole. Jos ei saa pääomaa, niin silloin ei toteuteta mitään asioita ympäristösektorilla. Kiitos. Ei voi. Merci, monsieur le commissaire, pour votre franchise. Kiitos äh, komissaari painotuksesta äh, nimenomaan tiedotusasioiden suuntaan. Olen kuitenkin jonkun verran äh, varautunut tämän asian suhteen. Tunnen nimittäin itse kokemukseni kautta hyvinkin mainonta- ja tiedotusalaa. On selvää, että kaikki olemassa oleva tieto on annettava myöskin kuluttajien ja potilaiden tietoon, mutta sen laadun on myöskin oltava taattu. No, meidän on mietittävä niitä tahoja, jotka tietoa antavat ja, ja sitä kautta myöskin pohdittava sitä, mistä on mahdollista saada vertailukelpoista neutraalia tietoa, jota voidaan jakaa kuluttajille. Te itse puhuitte lehtijutusta. Siinähän on nimenomaan kyse tiedosta, jota lääketeollisuus antaa potilaiden suuntaan rohkaistaakseen heitä käyttämään tämän tyyppisiä palveluita tai lääkkeitä. Miten siis voidaan olla varmoja siitä, että lääketeollisuus myöskin itse noudattaa näitä lehtijournalismin eettisiä sääntöjä? Kiitos komission jäsen. On ikävä, että emme jatkossa teidän kanssa voi tehdä työtä, koska te olette visionääri. Vaikkakaan emme aina ole olleet samaa mieltä, niin te olette kuitenkin visionääri. Ja äh, nimenomaan tämä äh, terveysasia on tällainen keskeinen asia. Nimenomaan terveys pois äh, määrästä laatuun sanon tämän myös uusille kollegoille. Ei ole hyväksyttävää, että aloitetaan uudestaan tämä potilasinformaation käsittely. Me olemme tästä puhuneet jo vaikka kuinka kauan ja olemme päässeet sinne pitkälle. Ja Verhoigen on työskennellyt tämän kanssa vaikka kuinka kauan ja se, että me kaiken nyt skippaamme vain ylitse ja olemme niin kuin mitään ei olisi koskaan ennen tehtykään. Jos tämä on demokratiaa, niin silloin me emme kykene olemaan kilpailukykyisiä maailmassa, hyvät naiset ja herrat. Tämä on erittäin tärkeä aihe. Potilasinformaatiossa on kysymys oikeuksista, ihmisten oikeuksista, eikä ainoastaan äh, kaupallisuudesta. Ja sen vuoksi minua ärsyttää se, että lähdetään äh, rikkomaan kaikki. Kaikki tästä on puhuttu jo kymmenen kertaa ja menkää me eteenpäin. Mitä tulee lääkkeiden väärennykseen, niin olen iloinen, että uusi esittelijä puhui myös internetistä, koska internet on nimenomaan tämä päälähde näille väärennetyille tuotteille. Ja sitten viimeinen asia tästä autosta. Olen, te äh, olisin iloinen, jos te nämä viimeiset kuukaudet käyttäisitte äh, siihen, että rakennevälineitä käytettäisiin tarkemmin ja paremmin äh, vähäpäästöisten autojen kehittämiseen. Kiitos. Thank you. Madame Ayuso. Ayuso. Muchas gracias. Kiitos eh, puheenjohtaja, komissaari. Te eh, puhuitte potilaiden eh, <clears throat> tiedotuksesta ja myöskin lääkeväärännyksistä. Internetkauppaa voidaan jollakin tavoin säädellä ja, ja valvoa – ja, ja sen äh, puitteissa äh, mielestäni äh, voidaan olla jossakin määrin tyytyväisiä, mutta sen sijaan mitä mainontaan tulee, niin tiedon antoa säätelee direktiivi 89, josta on löydettävissä 26 kohtaa, jotka säätelevät nimenomaan tämän tyyppisen mainonnan julkaisemista. Oli sitten kysymyksessä teollisuuden antama tiedotus, mainonta tai, tai mikä tahansa. On ikävä, että kaikki eivät ole tutustuneet tähän olemassa olevan tekstiin, koska sieltä on löydettävissä ehdot, joten puitteissa tietoa pitäisi antaa. No, oli niin tai näin. Tietoa on äh, jaettava nimenomaan äh, <clears throat> lääketeollisuuden piirissä äh, toimivien äh, toimesta, lääkäreiden ja, ja muiden toimesta. Siis sen, äh, sitä kautta, josta muutenkin potilaslääkkeet ja reseptit saa. Thanks, President. Kiitos, puheenjohtaja. Pari asiaa tästä lääkepaketista ja potilaiden samasta tiedosta. Rava Riise ja komission jäsen sanovat, että tarvitaan riippumatonta informaatiota. Tämähän on ongelma, kun puhutaan siitä, kukaan tai informaatiota. Kun minä haluan ostaa uuden auton, en käänny sen yrityksen puoleen, joka autoa valmistaa, vaan käännyin neutraalin ja tauhon puoleen, joka vertailee ajoneuvoja. Sillä valmistajalta ei saa luotettavaa tietoa, vaan neutraalilta itsenäiseltä taholta. En tiedä, miten onnistumme tässä, mutta jos ei sitä tehdä, tulee paljon syntyy skeptisyyttä tiedon neutraalisuuden suhteen. Täytyy pitää se mielessä. Toisekseen, emme ole puhuneet paljon farmakologisesta direktiivistä. Minä olen tässä käsittelijänä ja potilaiden turvallisuuden täytyy tulla ensin neuvostossa, lähinnä keskustella kuka eri komiteoissa ja onko jokaisella jäsenvaltiolla edustaja asiantuntijaelimissä. Mutta kysymys on, että toimiko järjestelmä, tekee tämä lääkkeistä potilaille turvallisempia. Tämä on ihan sama kuin REACH-direktiivin suhteen. Ja riitä, että hallitukset luovat järjestelmiä, jotka asettavat Euroopan eturiviin, mutta sitten ei myönnetä varoja kemikaalivirastoon. suhteenhan pyritään tekemään leikkauksia, että se ei toimisi kunnolla. Sama pätee tähän tietokantaan, tähän Eurovigilance-tietokantaan. Ja neuvoston pitäisi ajatella potilasturvallisuutta eikä sitä, miten eri komiteoita täytetään jäsenmaiden jäsenillä. I think the time has run out and uh, there must... Ikävä kyllä aika on nyt päättymässä ja komission jäsenellekin pitää jättää vastausaikaa. Joten toivottavasti ette nyt suutu minulle seuraavan kerran, että saatte sitten prioriteetin. Niin, paljon kysymyksiä. Ja ehkäpä tulkit antavat meille viisi minuuttia ekstraa. Olen kovin iloinen siitä, että niin monet kollegat äh, haluavat käydä vuoropuhelua ja yritän nyt mahdollisimman nopeasti vastata. Herra Fiernan, kyllä olette oikeassa. On ongelmia jäsenvaltioiden kanssa. Olen pahoillani, kun minun pitää sanoa, että Ruotsin puheenjohtajakauden aikana tehtäviä edistysaskeleita ei välttämättä tarvitse odottaa. Ja esimerkiksi Tsekki puheenjohtajakauden aikana tästä järjestettiin vain yksi kokous ja olen tästä todella äh, pettynyt ja toivon, että äh, kykenen puhumaan tästä puheenjohtajakauden edustajan kanssa. Tässä taustalla on hyvin syvä, syvä kuilu jäsenvaltioiden kesken ja sisällä. On äh, hyvin paljon jäsenvaltioita, jotka pitävät tätä potilasinformaatiota siis me puhumme nyt vain reseptilääkkeistä. Joissakin jäsenvaltioissa on massiivisia pelkoja, koska pelätään, että tämä potilaan informoiminen tuo mukanaan korkeampia kustannuksia. En minä usko tähän. Tämä voi olla ihan toisin päinkin. Ainakin meillä on tutkimus Lontoosta, joka toteutettiin sairaala oleskeluiden perusteella. Ihmiset, jotka ovat sairaalassa sen vuoksi, että he ovat syöneet vääriä lääkkeitä. Ja minua hämmästytti 5 prosenttia kaikista potilaista, jotka makaavat brittisairaaloissa, ovat siellä sen vuoksi, että he ovat syöneet vääriä lääkkeitä. 50 prosenttia tästä olisi voitu eh, välttää, jos ihmiset olisivat tienneet, mitä he syövät ja he eivät tienneet, mitä lääkkeitä he syövät. Joten tämä on hyvin voimakas argumentti sen puolesta, että potilasinformaatiota tätäkin taustaa vasten parannetaan, koska se on ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja se laskee myös kustannuksia. Joten minusta on ihan absurdia se, että jotkut jäsenvaltiot tätä vastustavat. Byrokratian vastainen taistelu Brysselissä on hankala, mutta se on mahdollista. Ja taistelu terveysalan byrokratiaa vastaan on lähes mahdotonta. Voin vain äh, niin, kehottaa yhdistämään voimat. Sitten Routen kysymys lyhyt kysymys lyhyen kysymykseen. Euro viitosessa ja euro kuutosessa, siihen on, siitä on jäänyt ulkopuolelle se, mitä lainsäätäjä halusi jättää ulkopuolelle. Joten äh, valmistajat toimivat lainsäädännön mukaan. Sama koskee sitä, mitä herra Davis sanoi. En minä tiedä, mistä koko tämä keskustelu on edes käynnistynyt. On Onko niin, että jotkut valmistajat sanovat, että tiettyjä varaosia ei ole markkinoille, mutta meidän käsittääksemme se johtuu siitä, että valmistaja ei ole niitä tilannut. Ja silloin, jos ei niitä ole tilattu, niin silloin valmistaja ei niitä valmista. Mutta säännöt ovat voimassa ja niitä on, niistä säännöistä on pidettävä kiinni. Se, joka valmistaa uusia autoja, tekee ne sääntöjen mukaan. Ja sitten asiakkaat päättävät, haluavatko he auton mieluummin ilman ilmastointia tai vanhan auton, jossa on ilmastointilaite. Joten siis kuluttajathan sen päättävät. Minun täytyy nyt selvittää, mikä tilanne teollisuudessa todellakin on ja lähinnä myös tyydyttääkseni omaa uteliaisuuttani, koska minä olen vakuuttunut siitä, että tuotantokapasiteettia on, jos on tilauksia. Sitten edustaja Hassi, tämä äh, luettelo Reachin kohdalla. Se ei koske ainoastaan minua, vaan koko komissiota. Tämä lista, sitä laajennetaan säännöllisesti siinä, sillä vauhdilla, kuin me kykenemme sekä kollega Dimas että minä, meillä on tähän, tämä on suuri asia meille. Me haluamme suojella syöpää aiheuttavilta aineilta ja lisääntymisterveyttä vaikeuttavilta aineilta ja niin muuta. Me haluamme tämän mahdollisimman nopeasti laajaksi tämän listan. Tämä on meille sydämen asia, ei täällä ole mitään blokkeja. Tätä listaa laajennetaan jatkuvasti ja siihen lisätään koko ajan uusia aineita. Ja Tämähän koskee myös muitakin asetuksia, joita meillä on, tai asioita, jotka on kielletty, ja nehän koskevat sitten tätäkin. Herra Liiselle, olen samaa mieltä siitä, mitä te sanoitte liittyen poliitikkojen suhtautumiseen jäsenvaltioissa. Voin vain tukea teitä ajatuksissanne. Mitä tulee vaatimuksiin teollisuuden suuntaan. Niin olen vain sanonut, että pitää äh, myös huomioida, että kun jokin äh, uusi asia astuu voimaan, niin silloin että yritykset kykenevät äh, siihen valmistautumaan ja että on investointeja. Meidän täytyy nyt miettiä sitten, kun päästään niin pitkälle, mutta emme me ole vielä niin pitkällä. Ja herra Liise, ei ole totta, että jotakin olisi muutettu potilasinformaation määritelmissä. Kyllä, jotain täytin, siis me haluamme antaa informaatiota, mutta se ei merkitse sitä, että mainonta olisi vapautettu. Minä tiedän, että Saksan televisiossa väitettiin, että komissio haluaa, että hyväksyä reseptilääkkeiden mainonnan. Vaikkakin tekstissä lukee, että reseptilääkkeiden mainonta on kiellettyä, mutta tämän tekstin perusteella väitetään, että me haluamme hyväksyä reseptilääkkeiden mainonnan, vaikka siinä lukee erityisesti, että ei hyväksytä sitä. Eikä kukaan voi tulla minulle sanomaan, että ei olisi mitään eroa informaation ja mainonnan eh, kesken. Minä olen itse toimittaja koulutukseltani, eikä enkä jos, jos joku väittää minulle, että mainonnan ja informaation välistä rajaa ei voida vetää, koska eh, jokainen ammattitaitoinen toimittaja joutuu sen rajan päivittäin vetämään. Ja minusta on hyvin selkeästi määritelty tänä päivänä jo, mikä on mainontaa ja mikä ei ole mainontaa. Minun täytyy sanoa, että tämä on ihan älytön argumentti, että ei voida vetää rajaa mainonnan ja informaation kesken. Komission ehdotus on tasapainoinen. Siinä on kysymys informaatiosta, joka tulee lääkkeiden, sitä samaa informaatiota, joka annetaan viranomaisille, joka hyväksyy lääkkeitä. Joten tässä on kysymys informaatiosta, joka syntyy tämän lääkkeen auktorisoinnin kautta. Se on mennyt niiden viranomaisten käsien kautta. En todellakaan voi ymmärtää, että miten joku voi kuvitella, että se teksti, joka lääkkeiden hyväksyvällä viranomaisella on, että sitä voitaisiin pitää mainontana. Uskokaa minua. Jos te luulette, että te voitte välttää tämän ongelman sillä tavalla, että ei saada selkeitä sääntöjä siitä, mitä informaatiota reseptilääkkeistä annetaan, niin silloin tämä johtaa siihen, että informaation tarve, ihmisten informaation tarve hakee muita keinoja. Sitten rappanio ei ole mitään äh, deregulaatiota lääkealalla. Lääkemarkkinat ovat kaikkein tiukimmin äh, säädellyt markkinat. Viime vuosien aikana tätä on vain tiukennettu ja tiukennettu. Ja jos teillä on joku esimerkki muusta, niin kertokaa se, mutta ei sitä ole. Mutta sitten te puhuitte myös tärkeästä asiasta siitä, missä näitä tuotteita valmistetaan. Me teemme läheistä yhteistyötä eh, eh, WHOn ja muiden osapuolten kanssa, jotta voisimme välttää tätä laitonta valmistamista. Mm suhteellisen harvoin, hyvin, hyvin harvoissa tilanteissa Euroopassa on tällaisia laittomia lääkkeiden valmistusyrityksiä. On hyvin harvoja tilanteita, joissa Euroopassa olisi väärennetty lääkkeitä, jotka olisi tarkoitettu Euroopan markkinoille. Tämä tapahtuu todellakin harvoin. Muualla päin maailmaa sitä vastoin ongelma on todellinen. Sitten herra Balton. Kuluttaja ei tee sitä päätöstä reseptilääkkeiden kohdalla. Toisin kuin normaalien tuotemainonnan kohdalla, jossa mainontaa tehdään – tuotteiden myymiseksi, mutta reseptilääkkeiden kohdalla ei ole kysymys siitä, että kuluttaja itse menisi ostamaan tuosta noin omasta halustaan, vaan hän ostaa sen sen vuoksi, että lääkäri on hänelle reseptin kirjoittanut ja määrännyt sitä lääkettä. Joten potilaan äh, ostopäätökseen ei vaikuta se, että hän saa informaatiota tästä lääkkeestä. Sen vuoksi, että tämä ostopäätös tulee tämän lääkärin reseptin kautta. Florentsin ohitin. Anteeksi. Mitä tulee teollisuuden mahdollisuuksiin saada rahoitusta investointeihin, jota me vaadimme lainsäätäjänä teollisuudelta. Tätä ongelmaa käsittelimme jo viime vuonna, jossa kun teollisuudella oli suuria investointitarpeita, mutta markkinoilla samaan aikaan oli suuria ongelmia saada rahoitusta. Muistan, että lokakuussa viime vuonna Täällä Brysselissä puhuin tästä samasta asiasta. Kun autoteollisuus tarvitsi 40 miljardia euroa. Ja silloin reaktio oli kaikkea muuta kuin ystävällinen koska silloin te luulitte, että minä haluan äh, antaa tukiaisia teollisuudelle. No minä halusin vain sanoa, että oli tiettyjä aukkoja, investointiaukkoja. Jos me haluamme, että lainsäädäntöä noudatetaan ja toimeenpannaan, niin silloin minä voin nyt ilokseni kertoa, että me olemme löytäneet instrumentin, jossa Euroopan investointipankki on ottanut tämän roolin harteilleen, mutta kysymys on siis lainoista, jotka maksetaan takaisin, eikä tukiaisista. Sitten Shatsima Kaakiksen kanssa olen samaa mieltä. Ja muihin kysymykseen lienen jo vastannut. Kiitos. Kiitokset äh, Günther Verhoigen tästä äh, puheesta meille. Shatsima Kaakis teitä jo visionääriksi täällä kutsuikin ja toivon mukaan tämä nyt ei ollut tämä viimeinen tapaaminen. Me, äh, no, katsotaan nyt sitten, tavataanko vielä vaikkapa viimeisenä päivänä. Kaikkea hyvää seuraavan kertaan. Sitzung ist unterbrochen bis 3 Uhr. Keskeytämme kokouksen ja jatkamme kello kolme.